Dear colleagues, it is uh, time to start and we can start with... Hyvät kollegat, on aika aloittaa. Aloitamme hyväksymällä esityslistan, ellei mitään huomioita tai huomautuksia. Esityslista voidaan hyväksyä. Toinen asia ovat äh, puheenjohtajan ilmoitukset. Kerron teille Euroopan parlamentin matkasta COP21 kokoukseen Pariisiin, Ranskaan. Olin, olimme UNFCCCn 21. osapuolikokouksessa Pariisissa 7. 12. päivään joulukuuta. Lisäksi kansallisia päästörajoja koskevat neuvottelut ovat alkamassa parlamentin neuvottelut ihmisen mandaatissa vuoden lokakuussa. Valtuuskunta kuulottaa puheenjohtaja, esittelijä ja varjoesittelijät neuvosto omaksui yleisen lähestymistapansa joulukuussa. Ja seuraava taka ensimmäinen kolmikanta keskustelu on määräjärjestä ensi viikolla 25. päivä helmikuuta. Kolmas seikka. Työryhmä, jossa käsitellään tarttuvia tauteja, lähinnä hiviä, tuberkuloosi ja hepatiitti C. Se pohditaan, kuinka Euroopan unionin kannattaa reagoida näihin sairauksiin. Työryhmää johtaa Glenis Vilmot, tai johtavat Vilmot ja Peterle. Kokous järjestetään 17. helmikuuta kello 12.30 salissa 3G2. Lisäksi yksi muutos Envin sihteeristöön oltuaan yli neljä vuotta Envi-sihteeristön palveluksessa Noora Kovaceva jättää meidät ja siirtyy emissä tutkintavaliokunnan palvelukseen. Voisin kiittää häntä erilaisesta työstä, kun hän on auttanut Envin jäseniä ja kaikkia on ja menestystä tulevaan tehtävääsi. Tulkkaus on tänään saatavilla 21 kielellä. Kuten tavanomaista, kokous on seurattavissa e-meeting-applikaation kautta, tai saa asiakirjat ja koko säätä myöskin suoratoistona internetin välityksellä. Kolmas kohta pöytäkirja, että kokouksesta 25. kesäkuuta, 29. lokakuuta sekä 9. ja 10. marraskuuta Eli kokouksen loppuun mennessä mitään huomioita, pöytäkirjat katsotaan hyväksytyksi. Nyt voimme sitten siirtyä kohtaan numero viisi esityslistalla. Kyse on Alppien aluetta koskeva eu strategia. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijällemme. Tämä lausunnon laatijalle. Hän on kollegamme Renata Briano. Myöhemmin sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron ja sitten keskustelu alkaa tämän jälkeen varsinaisesti. Ole hyvä Renata. Si, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tänään alkaa Envivaliokunnassa äh, tämän, mietin, äh, tämän lausunnon käsittely, joka äh, koskee Euroopan unionin strategiaa Alpien aluetta varten. Tämä lausuntoluonnos, jonka teille lähetin, on tietenkin varsin äh, rajallinen siinä mielessä, että minulla ei ollut mahdollisuutta näissä rajoissa ottaa huomioon kaikkia asioita, jotka liittyvät tämän alueen ympäristötekijöihin, mutta nyt uskon, että työn me kautta, kollegojen ja varjoesittelijöiden työn kautta voimme varmasti luoda lausunnon, joka ottaa huomioon kaikki eri aspektit. Se, mistä minä halusin lähteä, on huomio liittyen tähän alueeseen. Tämä alue on maantieteellisesti hyvin keskeinen, sillä on ainutlaatuisia piirteitä maantieteellisesti ja se on yksi maailman rikkaimmista alueista ja siellä on kilpailukyky, yksi kilpailukykyisimmistä ja dynaamisimmista talouksista, mutta tällä alueella on suuria haasteita edessään, koska meillä on globalisaatio, tämän alueen taloudelliset tendenssit, jotka ovat erityislaatuiset energiahaasteet, maailmanlaatuiset muutokset ja sitten tämä äm, kausittaisuus, joka vaikuttaa matkailijavirtoihin ja sitten se maantieteellinen sijainti Euroopassa, joka tekee siitä tällaisen läpikulkualueen, eli liikenne ja liikenneyhteydet ovat myös läheisesti liittyneet liittyvät läheisesti myös ympäristökysymykseen. Tässä halutaan nostaa esiin, kuinka ympäristöpolitiikka koskee kaikkia toimia tässä Alpien alueen strategiassa. Ne aiheet, joihin voisimme keskittyä, niitä on useita. Ensimmäinen ympäristöaspekti on se, että tällä alueella on valtaisa potentiaalia ympäristön ja maisemansa kannalta ja siellä on paljon erilaisia ekosysteemejä kun ajatellaan Alpien aluetta, niin ajatellaan nimenomaan näitä vuoria, mutta meillä on myös Alpeja meren rannalla, eli tällä alueella on hyvin paljon erilaisia eri ekosysteemejä. On vuoristoalueita, kukkula-alueita, tasankoja ja jopa meriekosysteemejä, joten Niitä on hyvin paljon. Tämän lisäksi tällä alueella on hyvin tiheään asuttuja alueita. Ajattelen tässä kaikkia niitä suuria kaupunkeja, jotka ovat tällä alueella. Sitten on harvaan asuttuja vuoristoalueita ja näilläkin on hyvin erilaisia piirteitä. Meillä on vuoristoalueita, jossa väestö vähentyy, väestö ikääntyy ja palveluita on Ähm, heikosti. Ja sitten on sellaisia alueita Alpeilla, eh, jotka keskittyvät matkailuun ja jossa kehitys on ollut vähän erilaista. Kuitenkin eh, vuoristoalueet myös ympäristön kannalta ovat eh, nyt tämän meidän lausuntomme keskiössä, koska tämä dynamiikka tiheän asuttujen ja harvaan asuttujen alueiden välillä nostaa esiin useita eri ongelmia. Ajattelen esimerkiksi vuoristoalueiden väestön hupenemista ja sitä, että siellä ei sitten ole enää maanviljelijöitä, metsänhoitajia ja niin poispäin. Ja mitä tämä sitten vaikuttaa ilmastonmuutos haasteeseen myöskin tulvavaaraan, joka on suuri joillakin näillä alueilla. Eli kaupunkien ja vuoristoalueiden yhteys on erittäin tärkeä. Sitten eh, ilmastonmuutos, joka on aihe, jota olemme tässä valiokunnassa hyvin paljon käsitelleet, on tässäkin erittäin merkittävä. Se aiheuttaa eh, riskejä, eh, se voi muuttaa biodiversiteettiä, vaikuttaa myös geologisesti. Esimerkiksi jäätiköiden sulaminen on ongelma vuoristoalueillamme. Sitten kiertotalous, se on myös merkittävä asia. Meidän täytyy investoida kiertotalouden. Äh, meidän on suosittava paikallisia materiaaleja ja palveluiden yhteiskäyttöä. Kaikki investoinnit, jotka liittyvät toisaalta eh, ilmastonmuutoksen torjamiseen, toisaalta hydrogeologisen epätasapainon torjumiseen, metsänhoitoon ja maatalouteen sitten on panostettava uusiutuviin ja vaihtoehtoisiin energiamuotoihin. Meidän täytyy myös säännellä maan käyttöä ja sen käyttötarkoitusta, koska mm, kun meillä on tämä epätasapaino voimakkaasti tiheän asuttujen alueiden välillä ja harvan asuttujen välillä, niin maaperän kestävä käyttö on merkittävä. Tällä alueella on myös hyvin paljon suojeltuja alueita, jotka voivat muodostaa laboratorion, no sen hyvä, käytän teidän laboratorion. Ja sitten viimeisenä ajatus hallinnosta. Tämä löytyy myös komission asiakirjasta ja siinä voimme ottaa mukaan kaikki sidosryhmät ja e, eri instituutiot. Ja kuten sanoin, tästä meidän työmme vasta alkaa. Äh, päivästä keskustelusta ja siitä seuraavista keskusteluista ja tietenkin tarkistusten kautta äh, pystymme varmasti saamaan aikaan tärkeän lausunnon näinkin strategiselle alueelle. Uh, Kiitoksia. Nyt annemme Anna puheenvuoroja esittelylle. EPP-ryhmän nimissä puhuu Rova Köstinger. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän lämpimästi siitä hyvästä työstä, jota esittelijä on tehnyt tässä asiassa. Tämä erittäin tärkeä aihe. Ja meidän siksi kannattaakin tehdä hyvää yhteistyötä ja toden teolla pyrkiä tekemään jotakin alppialueiden puolesta. EU-strategia on tärkeä askel eteenpäin, kun pyrimme koordinoimaan työtä Alppien alueilla. Erityisen tärkeänä pidän sitä, että ympäristökysymykset otetaan yhdeksi tavoitteeksi on iloinen siitä, että ympäristövaliokunta antaa tärkeän panoksensa tähän työhön. Olen luottavaisin mielin sen suhteen, että yhdessä tähän päästään tähän tavoitteeseen. Haluaisin muutaman seikan poimia esiin tästä lausunnosta. Uskon, että vuoristoalueiden painottaminen on myönteinen seikka. Voimme jatkossakin tehdä näin. Sitten kohta neljä tässä minulla olisi konkreettinen kysymys esittelijälle. Hän puhuu investoinnista ilmastonmuutokseen mukautumisen varmistamiseksi. Kysymykseni kuuluu, minkä tyyppisistä taloudellisista investoinneista tässä voisi olla kyse ja mistä rahamaisesti tulisi? Ne, jotka elävät ja tekevät työtä vuoristolla tietävät, että rahat ovat tiukassa, joten meillä täytyy olla konkreettisempia lausunnoissamme, jotta teksti oli mielekäs kohta kuusi. Tämä on hieman hankala. Tässä puhutaan pintalan käytöstä. Minun mielestäni tätä ei pitäisi millään tavalla ylhäältä käsin säätää tai määrätä. Ei pitäisi pakottaa mihinkään, vaan pikemminkin tässäkin haluaisin että autolla asukilla näitä enemmän päätäntävaltaa. Kestävyysajattelu on tärkeä tavoite, mutta ihmiset, jotka asuvat siellä alueilla, tietävät, kuinka luonnosta pidetään huolta, jotta tulijakin sukupolville jotakin jää. Katson, että ei ole oikein, että suojelualueita pidetään jonkinlaisena tutkimuslaboratorioina. Minun mielestäni tämä käsite on hieman ongelmallinen. En usko, että tässä pitäisi noin vain päästä vapaasti tekemään kaikenlaisia kokeiluja, koska tässä ei oteta huomioon paikallista väestöä, joka tekee siellä työtä ja tuo lisää arvoa tuolle alueelle. Mikäli alueita pidetään käsiä kokeilualueena, niin minun mielestäni tämä on järkevää tämän strategian kannalta. Ja suoraan sanottuna tämä vesittää koko hankkeen. Hyvin monet ihmiset jatkossakin tekevät työtään siellä ja jotkut kokeilut saattaisi mennä pieleen ja silloin koko tuon alueen tulevaisuus on uhattuna. Sitten tulen esittämään myöskin joitakin tarkistuksia, joissa viittaan maatalouden merkitykseen. Maatalousvuoristoalueilla on erityisen tärkeä asia. Mikäli alpialueita ei laiduneta tai hyödynnetä, silloin sinne kasvaa metsiä ja juuri maatalous silloin muuttuu mahdottomaksi. Joten haluan tähän viitatarkistuksessa, mutta joka tapauksessa kiitoksia esittelijälle hänen tekemästään työstä. Uskon, että alppialueiden EU-strategia tulee kyllä olemaan menestys. Tähän me kyllä pääsemme vielä. Thank you very much for... Kiitoksia paljon ECR-ryhmän nimessä edustaja Dorman. Och tack till Biano för den gode øh, Kiitoksia, kiitoksia esittelijä Brianolle tästä erittäin hienosta mietinnöstä. Erittäin hyvää työtä on tehty tähän mennessä. Odota mielenkiinnolla näiden ympäristökysymysten käsittelyä ja vaikutusten käsittelyä väestöä koskien. Tanska on hyvin tasainen maa, meillä on hyvin erityisluontoiset olosuhteet, meillä on luonnonsuoja-alueita ja esimerkiksi selkeitä sääntöjä ruoan tuotannosta. Alppialueella resursseja voitaisiin käyttää niin, että ne palvelevat kokonaisetua. Meidän pitäisi löytää strategiaa, sen kaltainen strategia kuin Tonavan tai Baltian alueella on löydetty. Tässä tilanteessa strategia perustuu alueellisiin aloitteisiin, kuten pitäisi ollakin. Euroopan unionin alppialueiden strategia koskettaa 48 eri aluetta monessa maassa, mukaan lukien kaksi, ainakin kaksi ei-Euroopan unionin jäsenmaata, kuten Liechtenstein ja Sveitsi. Mielestäni Euroopan unionin rahastoja pitäisi käyttää alpialueen strategian tueksi muiden politiikkojen lisäksi, jotta voisimme osoittaa, että on mahdollista ottaa nämä yhteiset haasteet politiikkaa toteutettaessa huomioon, esimerkiksi investointikilpailu, kilpailukyky, metsänhoito, maatalous, ilmastokysymykset, turismi ja kuljetusliikenne luonnollisesti. Kaikkein tärkeintä on se, ettei mitään uusia rahoituseriä tarvita makrotaloudellisen strategia täytyy, olema, täytyy toteuttaa olemassa olevien resurssien avulla. Minä toivon, että yhteistyö auttaa meidät yli näistä rakenteellisista ongelmista alueella, jotta voimme luoda olosuhteet alueelliselle ja paikalliselle kohesiolle ja kasvulle. On valitettava, että geostrateginen suunnitelma ei otan mukaan tiettyjä seikkoja, jotka ovat alppialueiden sopimuksessa jo mukana. Tämän lisäksi meidän pitäisi ottaa myöskin suuret teollisuusalueet ja kaupungit huomioon. On hienoa, että kaupungit ovat alppialueiden strategiassa tärkeässä roolissa. Odotamme mielenkiinnolla siis yhteistyötä tulevaisuudessa. Thank you very much. And now for... Kiitoksia paljon. Seuraavaksi Alderyhmän nimessä edustaja Müller. Arvoisa puheenjohtaja, minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijää näistä kahdeksasta kohdasta. Ne sisältävät varsin eh, paljon myös joitakin kriittisiä kohtia, joita haluaisin kommentoida. Maatalouden, metsätalouden merkitys ympäristölle ja biodiversiteetille, eh, sillä on alpialueella erittäin suuri merkitys. Meidän täytyy muistaa, muistuttaa, että tämä, tämä maatalous, äh, jossa on hyvin paljon erilaisia kasveja ja eläimiä käytetään, se on onnistunut vain sadan, satojen vuosien maataloushistorian kautta. Siellä ihmiset ovat äh, kovasti äh, tehneet työnä ja olemme nähneet, että jos maataloudessa yritämme tehdä saada aikaan suurempaa tilakokoa, niin silloin luonnon monimuotisuus kärsii, sama kuin ihmisten set muuttavat alueelta pois, niin tästä kärsii lajien monimuotoisuus. Siksi on tärkeää, että yllä nostamme esille tämän maatalouden merkityksen eh, ekosysteemeen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen. Sitten eh, matkailun eh, kohdalla pitäisi tehdä mm, enemmän, jotta tämä pehmeä matkailu, sitähän meillä on aloitteita Euroopan alppialueella nämä Alpine Pearls, joita EU-määrärahoilla on luotu. Tällaiseen pitäisi tällaista pitäisi kehittää eteenpäin. Ja sitten tärkeää uusiutuvin ja vaihtoehtoisen energian suhteen hajauttamista olisi vahvistettava ja myöskin näiden energiamuotojen hyödyntämistä liikenteessä. Tässä on suuri potentiaali ympäristötaakan vähentämiseksi. Kyse on energian varastoimisesta, verkoista, infrastruktuuria vaihtoehtoisia energialähteitä varten ja että pitäisi luoda erityisiä malleja vuoristoalueita varten. Samoin kuin yksi edeltävä puhuja, minulla on vähän kysyttävää liittyen liittyen kohtaan seitsemän, jossa puhutaan siitä, että suojelut alueet muodostavat laboratorion. Minulla kyllä siinä hälytyskellot ryhtyvät soimaan, kun ajattelen, että ihmiset alueella joutuvat ehkä sitten hyväksymään jonkun, joitakin tällaisia sääntöjä. Sitten kohta kuusi, jossa puhutaan maankäytön sääntelyä, siihen tarvitaan vähän selvennystä. Minä olen sitä mieltä, kuten esittelijäkin, että maan käyttö on liian suurta ja meidän pitää käyttää vähemmän maata, mutta silloin meidän on puututtava kunnallisoikeuteen, järjestysoikeuteen, enkä usko, että pystymme menemään niin pitkälle. Kohta neljä, sopeutuminen ilmastonmuutokseen, sitäkin mielelläni haluaisin saada vähän selvitystä ja noin muuten aiomme tehdä tarkistuksemme. Minä olen sitä mieltä, että me emme tule saamaan ylimääräistä erillistä rahoitusta, vaan meidän täytyy toimia näiden nykyisten ohjelmien sisälle. Äh, aion maatalousvaliokunnassa ehdottaa sitä, että tämä Interreg-rahoitus, joka rajat ylittävästi kunnallistasolla toimii erittäin hyvin, niin se meidän ehkä pitäisi ottaa tähän strategian mukaan niin, että voisimme edistää maataloutta, metsätaloutta ja uusiutuvia energiamuotoja. Sydämelliset kiitokset vielä kerran esittelijälle ja odotamme seuraavia keskusteluja. Thank you very much for the... Kiitoksia paljon. QE-ryhmän nimessä puhuu edustaja Konechna. Chairman, I must apologize. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen Varjo esittelijän kollegani Stefanian puolesta. Hän valmisteli puheen. Euroopan komission hyvien päämäärien täydellinen jakaminen sen tiedon annossa määriteltyjen sekkojen kohdalta sekä Euroopan unionin rahastomahdollisuuksien että jäsenmaiden mahdollisuuksien täydenkyntö mukana on tärkeää. Kestävän kehityksen harjoittaminen maaseutualueella ympäristöä kunnioittaen ja myöskin väestön huolia kunnioittaen on myöskin tärkeää. Maaliskuun alusta lähtien Ranska ja Italia tapaavat ja päättävät, kuinka 800 miljoonaa Euroopan unionin rahoitusta paremmin voitaisiin kuluttaa ja kuinka paremmin toimia voitaisiin integroida. Pyrimme ottaa huomioimaan ilmastonmuutoksen, ympäristön, ympäristön saastumisen ja suojelun, vesivarojen ja luonnonsuojelun ja ihmisen toimet eivät saisi aiheuttaa vahinkoa infrastruktuuria toteutettaessa. Meidän täytyy keskittyä paikallistalouteen sekä maatalouteen että turismiin ja kehittää kestäviä ratkaisuja, ympäristöystävällisiä lähestymistapoja ja meidän pitää myöskin pitää mielessä globaali ja paikallinen ympäristövaikutus, ottaen huomioon myöskin jokaisen ratkaisun koko elinkaari. Me emme saa pitää näitä haasteita esteenä, ne ovat mahdollisuus käyttää paikallistietoja ja kulttuuria hyväksi ja syleillä täysin yhteistyötä kyseessä olevien jäsenmaiden välillä tällä alueella. Infrastruktuuriratkaisut alueella vaativat alueen morfologian parempaa ymmärtämystä. Nyt vielä lyhyt huomio kohtaan seitsemän liittyen. Lausunnossa käytetään sanaa laboratorio. Tämä saattaa olla vaarallinen harhaanjohtava ja huono muotoilu. Me emme tässä käsittele in vitro-laboratorioita. Tämä on siis meille ongelma kappalta seitsemän koskien. Meidän täytyy ottaa päätöksen mukaan paikallistason sekä Euroopan komissiossa että kansallisella tasolla huomioon kestävä siirtymä parantaa ihmisten elintasoa ja tarjoaa vihreitä työpaikkoja ja uusia mahdollisuuksia. Paljon kiitoksia. Thank you very much. And now for the Greens. Kiitoksia. Nyt sitten vihreän nimissä edustaja Skrlek. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mitä tähän lausuntoluonnokseen tulee? Uskon, että niin kuin yleensäkin sanon, makroalueet ovat hyvä tapa hallinnoida alueita ja paikallisyhteisöjä. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa siihen, että EU-varoja käytetään paremmin hyväksi. Mikäli saadaan käyttöön yhteisiä hankkeita, voidaan kehittää kestäviä ratkaisuja, kestäviä sekä talouden että ympäristön kannalta. Totesin, että tämä mietintö tai lausunto on oikein hyvä, koska siinä puututaan moniin ympäristöongelmiin ja niihin puututaan riittävällä tavalla. Voisin kuitenkin lisätä tänne vielä kolme ajatusta, jotka täydentäisivät tekstiä. Ensimmäinen niistä on seuraava. Kyseinen alue, joka sijaitsee Euroopan sydämessä ja toimii luonnollisena liikenneväylänä pohjoisen ja etelän välillä, on alue, jolla on hyvin paljon ihmisen kädenjälkiä. Tämä heijastuu esimerkiksi siihen, että siellä on hyvin paljon teitä ja väyliä, jotka vaikuttavat ympäristöön. Siinä syntyy saasteita, erityyppistä saasteita, mukaan ottana melusaaste liikenteestä. Esimerkiksi tunnelihanke Lionista Torinaan on juuri suunnitteilla. Ja mikäli analysoidaan tätä uutta tunnelia, joka otetaan käyttöön pian Sveitsissä, arviot pitäisi suorittaa ennen hankkeisiin ryhtymistä niin, ettei synny liikenneyhteyksien ylikapasiteettia. Toinen ongelma, jonka haluaisin ottaa esiin, liittyy Alppi-jokiin. Hiljattain parlamentissa esiteltiin tutkimus, jonka mukaan vain 10 prosenttia alppijoista oli sellaisia, joita ei säännelty. Kanavat mukaan luettuna siellä joet on valjastettu, koska niitä käytetään vesivoiman tuottamiseen ja toisaalta otan estää tulvia. Mutta mikäli jokien kulkuun puutetaan, silloin joet menettävät jotakin. Ja siellä menetään myöskin perinteisiä kalastusmahdollisuuksia ja osa kalakannoista on vaarassa. Tämä on jo menetetty. Monet puhuivat matkailun merkityksestä. Uskon, että Matkailun täytyy olla kestävää, koska tietystikin ilmastonmuutos vaikuttaa tuohonkin alueeseen. Me tiedämme, että joskus käytetään hiihtokeskuksissa esimerkiksi keinolunta. Minä en tue tällaista Uskon, että nämä kolme seikkaa ovat sellaisia, jotka pitäisi ottaa vielä mukaan takapainottaa niitä paremmin, koska täten voidaan paremmin hallinnoida alttialueita. Edustaja Dornano sitten ENFRn nimessä, olkaa hyvä. Amu. Kiitoksia puheenjohtaja omalta osaltani. Haluaisin kiittää esittelijää hänen hienosta työstään. Olen melko lailla samaa mieltä hänen kanssaan. Erityisesti Hienoa on se, että menette ympäristön talousarvon yli, kuten kuulimme esimerkiksi keskusteluissamme, kun meillä oli arvio koskien biodiversiteettistrategiaa. Erityisesti kun puhutte ympäristön potentiaalista ja maiseman potentiaalista tämä tulee esiin. On yhtä tärkeää korostaa kulttuurin rikkautta, jota maisemamme ja ympäristömme edustavat. Tällainen kiintyminen maahan Alppi-alueellaan jotakin, mikä kasvattaa kansalaisten mielenkiintoa ympäristökysymyksiä kohtaan. Korostaisin tämän lisäksi tiettyjen rajat ylittävien politiikkojen tärkeyttä. Ne ovat paljon perustelluimpia eurooppalaiseen käsittelyyn kuin erät toiset. Esimerkiksi, vaikka tämä ei ole makroalueellista, toimintaa, vain komission kohdentama paikallinen toiminta on tärkeää. Toivon, että saamme tarkkoja analyysejä aikaan, jotta voisimme osoittaa, minkälaista eurooppalaista lisäarvoa ennaltaehkäisytoiminta paikallisten ympäristöuhkien kohdalla saa aikaan kun kohtaamme tiettyjä ilmiöitä, jotka ovat laadultaan maailmanlaajuisia. Haluaisin tiedustella esittelijältä, mihin toimiin hän ryhtyisi ympäristöriskien vähentämiseksi ottaen mukaan kaikki paikallistason toimijat eh, niin, että nämä kuitenkin kantavat oman vastuunsa. Haluaisin lisää tietoja tästä. Jäsenmaiden ja alueiden pitää kantaa oma vastuunsa ja tässä mielestämme on makrotaloudellisen strategian raja. Eh, tarkoitan, että tehokkuus on kyseessä. Now Mr. Dorfman. Edustaja Dorfman, olkaa hyvä. Yeah, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijä on äh, esitellyt mielenkiintoisen asiakirjan. Haluaisin vain muutaman kommentin äh, tehdä ja osa liittyy siihen, mitä muut kollegat täällä jo sanoivat periaatteessa. Ja sehän tässä lausunnossa sanotaankin, että Alpeilla on vakautta, mitä tulee taloudelliseen toimintaan, mutta myös hydrogeologiseen tilanteeseen. Tämä on ennakko edellytys sille, että vuoristoalueella voi elää ja että ihmiset sinne jäävät. Ja monet hydrogeologiset ongelmat, joita meillä on alppialueella, johtuvat siitä, että ihmiset ovat sieltä lähteneet, erityisesti maanviljelijät, eivätkä enää varmista eh, sitä, että maaperää hoidetaan. Eh, en usko, että meidän alpeilla, minähän asun alpien keskellä, että meillä alpeilla on liian vähän suojelumekanismeja ja sääntöjä maaperän käytölle. Meillä on niitä liikaa ja siksi tämä kohta kuusi, jossa sanotaan, että halutaan enemmän sääntelyä maan käytölle. Ja kohdassa seitsemän sitten sanotaan, että oikeastaan suojelut alueet ovat laboratorio ja sitä voitaisiin laajentaa kaikille muillekin alueille, niin tämä ei kyllä toimi. Meillä on ihan riittävästi suojamekanismeja. Meillä on myös yhä enemmän suojamekanismeja, jotka eivät vain vaikeuta maataloutta, vaan tekevät sen mahdottomaksi ja myöskin ihmisten elämästä tulee yhä vaikeampaa. Annan tästä nyt esimerkki, joka liittyy biodiversiteetin. Onhan ihan mukavaa, että on taas karhuja ja susia alpeilla, mutta voin taata teille, että jos perhe lähettää lapsensa kouluun ja tuo lapsi koulumatkalla sitten törmää karhuihin ja susiin, niin ei se ole niin kovin hauskaa. Meidän täytyy vähän pohtia, että mitä me haluamme. Haluammeko sataa sutta alpeilla vai haluammeko pitää ihmiset siellä? Erityisesti myös hyvin kaukaisilla alueilla eivät ihmiset asu pelkästään pienissä kaupungeissa ja väestökeskittymissä, vaan myöskin kaukaisilla syrjäisillä alueilla, esimerkiksi maatiloilla. Joten minä kyllä haluaisin tehdä tähän tarkistuksen kysymyksen. Täällä kollega sanoi, että jukia, jokia on säädelty liikaa. Minä vaan kutsun tulemaan Alpeelle ja katsomaan, että mitä tapahtuu, kun muutaman päivän sataa ja jokia ei säädellä. Jos sitten muutaman päivän sateen jälkeen joutuu tulvaan, niin kyllä sitten toivoisin, että että näitä jokia säädeltäisiin. Ja esittelijäkin tulee alueelta, joka kyllä tietää, että mitä tapahtuu, jos äh, tätä hydrogeologista säätelyä ei ole. Tämä sama koskee eh, keinotekoista lunta. Kyllä meillä täytyy elää eh, alpeilla ja eläminen tarkoittaa myös taloudellista toimintaa. Minun alueellani ei nyt tänä vuonna olisi ollut talvikautta laisinkaan, jos ei olisi ollut keinolunta. En näe mitään ongelmaa siinäkään, jos eh, alueita kastellaan, nimittäin keino. Lumi ei oikeastaan ole muuta kuin kasteluvettä alueelle ja se johtaa siihen, että ihmiset voivat siellä hiihtää ja silloin ihmiset tuovat sinne rahaa niin, että muut ihmiset voivat siellä elää ja harjoittaa mm, taloudellista toimintaa. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, euh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä itse tulen vaalipiiristä, joka äh, kattaa kaikki alppialueet Ranskassa ja tämän vuoksi minä olen erityisen tarkka näissä kysymyksissä. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että Euroopan komissio pohtii nyt alppialueiden kehitystä. Niillä on valtavasti potentiaalia, kuten kaikki sanovat. Olipa kyseessä sitten ympäristö, maanviljelys ja karjan kasvatus luonnollisesti, erityisesti maanviljelyksessä, tai sitten turismin kehittäminen. Kestävän turismin kehittäminen voi todellakin olla ekosysteemiä ja paikallisia biotooppeja kunnioittavaa. Tämä mielestäni on erittäin tärkeää Alppi-alueella. Tietyt maaseutualueet ovat hyvin väkirikkaita ja anteeksi, niillä on hyvin vähän väestöä ja niillä on hyvin vähän taloudellisia näkökulmia. Haluaisin, että tulevaisuudessa turismi mainitaan hiukan selkeämmin vaihtoehtona. On selvää, että turismi ei ole ainut ratkaisu, mutta se, että tuodaan esiin ympäristön potentiaalia ja tämän alppialueen maisemapotentiaalia ja sen käyttöä turismin hyödyntämiseen on jotakin, mitä voisimme mainita tekstissä. Tämä on ehkä asia, joka ei ole aivan lausuntomme ydinkysymystä, mutta kun tässä kohdassa kaksi puhutaan kestävästä kehityksestä, kaikki olemme samaa mieltä. Mutta eihän kestävää kehitystä pidä kuitenkaan harjoittaa turismin kehityksen kustannuksella. Tässä ajattelen esimerkiksi hiihtokeskuksia, jotka edustavat valtavaa taloudellista potentiaalia luonnollisesti sillä ehdolla, että alueella on tarpeeksi lunta. Me noin kolme vuotta sitten hyväksyimme tekstin, joka koski ympäristö- vaikutusarviointia ja tässä tekstissä oli niin tiukkoja ehtoja, että nämä ehdot ovat pahasti jarruttaneet infrastruktuurikehitystä alueella. Haluaisin kiinnittää kollegan huomioon siis siihen, että turismia voidaan kehittää erittäin harmonisesti ympäristöä kunnioittain, mutta emme saa unohtaa sitä, että kehityksen käsite on tässä keskeinen. Kollegamme puhui infrastruktuurista, kuten Lionin ja Torinin, Torinan välisestä tunnelista, ja haluaisin sanoa, että Ranskan alpeilla suurien rekkautojen reitit ovat todellinen ongelma ja siksi tämä Lionin ja Torinon välinen tunneli olisi ratkaisu, joka tekisi mahdolliseksi päästä eroon näistä ongelmista ja myöskin Alppilaaksoissa suojella ilmanlaatua. Meidän pitää ajatella mielestäni kaikkia näitä kysymyksiä ennen kuin tuomitsemme kategorisesti tietyt toimet. Kiitoksia. Thank you very much. Now Mr. Edustaja Peterille seuraavana. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen äärimmäisen iloinen siitä, että nyt vihdoinkin olemme tulleet tietoisiksi siitä seikasta, että meidän täytyy omaksua yhteinen yhtenäinen strategia Alppeja varten. Ja strategiaa täytyy käyttää hyväksi, kun me määrittelemme lähestymistapamme, kun on kyse alteista. Alteista tulee eurooppalainen makroalue. Luonnoltaan altit ovat kaikkein herkimpiä alueita Euroopassa. Juuri tähän kannattaa kiinnittää erityisen paljon huomiota. Olen iloinen kuullessani, kuinka herra Dorfman puhui ihmisistä. Juuri ihmisiin meidän täytyy keskittyä. Kuinka moni ihminen oikeastaan asuu alpeilla? Alppiseudulla. Tietystikin tarvitset mahdollisuudet siellä ovat erilaiset kuin ne mahdollisuudet, joita laaksoissa asuvilla ihmisillä on. Mä täytyy varmistaa, että kulttuuriperintöäkin suojellaan alpeilla lisää. Huomiota pitää keskittää juuri tähän. Eurooppalaisena ajatuksena on tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy huolellisesti suunnitella ja koordinoida kaikkia toimiamme. Uskon, että tässä on nyt meille tilaisuus tehdä enemmän myöskin kestävän kehityksen kannalta. Altti seuroilla me pystymme osoittamaan, kuinka vahvoja me olemme. Voimme käyttää yhtenäisiä konsepteja, käsitteitä ja voimme keskittyä yhteen yhtenäiseen strategiaan, joka ottaa huomioon matkailun, energian, maatalouden ja niin poispäin. Kuulin hienoja kommentteja keskustelun yhteydessä ja uskon, että meillä on tässä yhtenäinen linja syntymässä. Thank you very much. And now, at the end of the debate... Kiitoksia keskustelun päätteeksi sitten kommentteja vielä komission suunnalta. Komission vartan kuulut parlamentin jäsenten huomiota, nyt te voitte kommentoida. <clears throat> Auch von unserer Seite zunächst. Meidänkin osaltamme sydämelliset kiitokset esittelijän lausuntoluonnoksesta. Haluan puhua lyhyesti. Ensinnäkin toivotamme tervetulleeksi sen, että heti aluksi korostetaan sitä, että ympäristöpolitiikka on tällainen kattava äh, politiikka, joka äh, koskee kaikkia strategian osa-alueita. Tämä on hyvin myönteistä. Kohdasta kaksi haluaisin sanoa, että tämä ohjausryhmä, joka tämän strategian valmisteli on tehnyt, ja tehnyt kaikki valmistelevat työt viimeisinä vuosina, on eh, tietoisesti päättänyt eh, eh, laajentaa strategiaan alueeseen, joka menee huomattavasti pidemmälle kuin Alpien yleissopimuksen, eli Ligurian, Bayerin pohjoisosiin ja Baden-Württembergin osiin asti. Tämä on tosi seikka ja siksipä ehkä kappaleen kaksi voisi muotoilla vähän laajemmin ja meidän mielestämme nimenomaan nämä tiheään asutut alueet, kuten München, Milano, Wien, Lyon, e, ovat pullonkauloja ympäristöyhteyksille ja siksi juuri näillä alueilla on säästöpotentiaalia ja siksi olisi hyvä, jos tähän kappaleeseen voitaisiin vähän eri nyanssi saada. Ja lisäksi ei ole sataprosenttisen varmaa, eikö tätä aluetta vielä vähän laajennetakin, koska juuri vähän aikaa sitten oli alueuudistus Ranskassa, joten Auvergne ja Bourgognekin saattaisivat kuulua tähän. Sitten meillä olisi muitakin alueita, jotka eivät kuulu Alppien ydin, ytimeen, vaan äh, laajempiin alueisiin ytimen ulkopuolella. Ja tässä on paljon eh, ympäristöllistä säästöpotentiaalia ja eh, potentiaalia ympäristöyhteyksiin. Ja sitten eh, kappale neljä, se on meidän mielestämme vähän kapea-alainen. Ympäristö kattaa energian, mutta ympäristöpilarin kohdat 6, 7 ja 8 eivät kosketa pelkästään ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä ongelmia, vaan myös muita asioita. Siksi olisi ehkä hyvä, jos kappaletta 4 voitaisiin muotoilla vielä vähän laajemmin. Tässäpä regi-pääosaston kommentit ja sitten antaisi siellä ympäristöpääosaston kollegalle puheenvuoron, jos sen saan tehdä ja hän kommentoisi asiaa vielä heidän näkökulmastaan. Kiitoksia. Thank you. Uh, just a, a very short Kiitoksia. Aivan lyhyt kommentti erääseen tärkeimpään keskustelun aiheeseen liittyen. Kappale seitsemän suojellut alueet ja kokeet. Luonnollisesti tarkoitus on luoda suojeltuja alueita. Meillä on hyvin positiivista kokemusta. Tämä pitää olla myöskin strategian ydintä, mutta nämä koealueet voidaan ehkä muotoilla toisin Tämä saattaa olla harhaan johtava muotoilu. Eli tämä osa tekstistä voidaan muotoilla uudelleen. Ja sitten haluaisin kommentoida lyhyesti sitä, että olisi ehkä hyödyksi viitata myöskin Alppi-alueen yleissopimukseen. Kuten tiedätte, tämä sopimus kattaa lähestulkoon kaikki maat, jotka tämä Alppistrategia kattaa. Monaka on myöskin tämän sopimuksen osapuoli, mutta ei kuulu meidän strategiaamme. On erittäin tärkeää muistaa, että Euroopan unioni on Alppien yleissopimuksen sopimusosapuoli ja eräiden sen pöytäkirjojen osapuoli. Ja tämä sopimus asettaa puitteistot niille toimille, joita me strategiassa kehittelemme, ei vaan äh, strategian ympäristölliseltä ulottuvuudelta ajateltuna, vaan myöskin esimerkiksi kun ajattelemme Alppien yleissopimuksen liikennepöytäkirjaa, se luo jo hyvin vahvan yhteistyöpuitteiston, johon kuuluu monia jo olemassa olevia asiakirjoja ja yhteistyöyhteyksiä, joita voisimme käyttää tämän strategian pohjana. Se viimeinen huomio, tämä mainittiin myöskin 23. toukokuuta 2013 parlamentin tekemässä päätöslauselmassa. Siinä korostettiin sitä, että strategia on tärkeää saattaa samalle linjoille Alppien yleissopimuksen kanssa. Eli tämä yleissopimus on tärkeää ottaa huomioon. Se olisi vankka pohja strategiallemme erityisesti ympäristöalalla ja ympäristökysymyksien integroimisessa tähän strategiaan. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron vielä uudelleen esittelijälle. Haluaisin muistuttaa teitä aikataulusta. Tarkistukset täytyy jättää viimeistään 24. helmikuuta. Valikunta äänestää 18. ja 19. huhtikuuta ja Regi-valiokunta puolestaan kesäkuun 15. ja 16. päivä täysistuntoon. päivästä ei ole vielä tietoa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille myöskin ähm, äh, Regi ja Envi pääosasto oli kaikista näistä erittäin tärkeistä äh, huomioista. Äh, halusin erään asian selvittää kun minulla on vain tämä tietty merkkimäärä käytössä, niin jotkut kohdat ehkä vaikuttavat toisenlaisilta kuin mitä minä halusin sanoa. Meidän täytyy olla tarkkoina siinä, että meillä on alueita, jotka sekä väestön että mm, ympäristön että talouden kannalta ovat hyvin erilaisia keskenään. Ja minä halusin kiinnittää huomion erityisesti vuoristoalueisiin, mutta me emme saa unohtaa, että tällä makroalueella on myös kaupunkeja Äh, esimerkiksi äh, maaperän käytöstä. Jotkut teistä kysyivät minulta siitä ja Dorfman puhui äh, alueesta, josta, jolta minä tulen. Maaperän käyttö, olen samaa mieltä siitä, että ei pidä luoda liian tiukkoja sääntöjä vuoristoalueella asuville, koska meidän täytyy tehdä juuri toisinpäin. Meidän täytyy pitää ihmiset vuoristoalueilla, mutta maaperän käytön tilanne kaupungeissa on hyvin erilainen kuin vuoristossa. Esimerkiksi Genovan kaltainen kaupunki, itse asiassa tulvat Genovassa johtuvat osittain siitä, että vuoristoalueelta ihmiset ovat lähteneet, siellä ei enää ole maataloutta, metsätaloutta ja metsiä ja puroja ja jokia ei hoideta, mutta myös se johtuu liiasta sementin asfaltin käytöstä, joten mm, mahdollisesti jotkut toimet, jotka ovat hyviä kaupunkialueella, eivät ole hyviä vuoristoalueella, joten meidän täytyy tässä mielessä yrittää nyt parantaa ja selkeyttää tätä asiaa, koska en minä todellakaan äh, minä todella hyvin tiedän, millaisia vaikeuksia vuoristoalueella elävillä ihmisillä on, ja minä halusin tässä lausunnossa äh, nimenomaan poistaa sellaiset siteet, jotka mahdollisesti ehkäisevät äh, toimintaa vuoristossa tietenkin kestävästä näkökulmasta. Enkä minä halunnut myöskään sanoa, että meidän mm, pitäisi luoda luonnonpuisto eikä arvioida sitä työtä, mitä siellä tehdään. Mutta koska puhuimme matkailusta, on aivan selviä tietoja, että kun on luonnonpuistoja, jotka toimivat hyvin, niin silloin matkailu kasvaa ja silloin taloudelliset hyödyt kasvavat. Hyvä on, me voimme poistaa täältä tämän sanan laboratorio ja voimme uudelleen muotoilla tämän virkkeen, mutta matkailun kannalta ja sen kannalta, että hyvät käytänteet, jossa otetaan myös väestö mukaan, koska näitä luonnonpuistoja on hallittava tavalla, joka ottaa alueen väestön mukaan. Jos niin ei tehdä, niin se ei ole mikään hyvä käytäntö. Kirjoitetaan tämä uudelleen siis. Investoinneista olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että investoinnit eh, menevät, eh, jos ne menevät vain sopeutumiseen, ilmastonmuutoksen sopeutumiseen, niin se on vähän liian rajallisti. Ympäristökysymyksiä on paljon muitakin. Eh, tätä voitaisiin vähän laajentaa. Ja investointien suhteen tarkoitan, että meillä pitäisi olla makroalueelle suunnitelma, jonka avulla kaikki puolet investoisivat koordinoidusti tiettyyn suuntaan Ähm, kaikki eurooppalaiset hankkeet, alueelliset hankkeet ja myöskin äh, mahdollisesti Junckerin investointisuunnitelma, niiden kaikkien pitäisi mennä tähän suuntaan ja myös luoda uusia vihreitä työpaikkoja. Äh, olen nyt varmaan sanonutkin melkein kaiken kyllä. Eli tässä vaiheessa tarkistustietojen määräaika on ensi viikolla, joten katsotaan kaikkia näitä aspekteja, jotka tulevat esiin tarkistuksissa ja sitten järjestämme varjoesittelyjen kokouksen. Olen hyvin avoin luomaan lausunnon, jota kaikki voivat tukea. Kiitoksia kaikille. No. Kiitoksia paljon. Nyt voimme siirtää seuraavaan asian esityslistalla. Kyse on uusiutuvia energioita koskevasta edistyskertomuksesta. Anna välittömästi puheenvuoron esittelijänemme Mariana Petirille. Hän pitää alustuspuheenvuoron tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tänään minulla on mahdollisuus esitellä lausuntoluonnos, envivaliokunnan lausuntoluonnos, joka koskee uusiutuvan energian tilannekatsausta. Kyseessä on lausunto intervaliokunnalle. Aluksi haluaisin kertoa teille, että meillä on jaetun toimivallan ongelma koskien uusiutuvan energian kehityskertomusta Enviä intervaliokuntien välillä. Puheenjohtajamme herra Via haluaisin kiittää. Hän on pyytänyt artiklan 54 käyttöön ottoa tässä tapauksessa niin, että ENY-valiokunta saisi ähm, aivan samat äh, toimivaltuudet kuin ITRE-valiokunta tässä kysymyksessä, koska sopimusta ei vielä ole saatu tehtyä tässä lausunnossa. On vain 1500 sanaa, se on melkoisen lyhyt eikä se kata siis kaikkia kysymyksiä, jotka minä haluaisin ottaa mukaan tässä lausunnossa keskityin yksinomaan niihin kysymyksiin, jotka ovat yksinomaan tämän valiokunnan toimivallan alaa, kuten kiertotalous esimerkiksi. Uudistuva energia on osa Euroopan energia- ja ilmastopolitiikkaa ja tavoitteidemme saavuttaminen auttaisi tämän politiikan toteuttamista. Uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi sisältää oikeudellisesti sitovia tavoitteita, kuten 20 prosentin uudistuvan energian osuuden vuoteen 2020, mennessä ja 10 prosentin uudistuvan energian käytön liikenne- ja kuljetusalueella. Ja tämän lisäksi meillä on myöskin sitovia kansallisia tavoitteita, jotka on määritelty vuodeksi 2020. Pyrin keskittymään siihen, kuinka tärkeää on tavoittaa nämä sitovat päämäärät uusiutuvan energian käytön alalla vuoteen 2020 mennessä sekä Euroopan unionin tasolla että jäsenmaiden tasolla. Ja myöskin täytyy ottaa huomioon Pariisin viime vuoden ilmastokokouksen asettamat puitteet. Euroopan komission kertomus osoittaa, että olemme saaneet aikaan edistystä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Esittelijänä uskon, että edistys on hienoa ja ne jäsenmaat, jotka ovat viivytelleet, äh, niiden pitäisi ryhtyä lisätoimiin. On hyvin tärkeää mielestäni korostaa sitä, että meidän olisi tärkeää käyttää niitä uusiutuvan energian muotoja, jotka on räätälöity ilmastokysymyksiä ja kunkin alueen erityisiä ympäristökysymyksiä ajatellen. Meidän pitäisi käyttää sitä teknologiaa, joka vaikuttaa kaikkein vähiten kielteisesti ympäristön tilaan. Mitä tulee sitten liikenne- ja kuljetusalaan ja biopolttoaineisiin sekä nestemäisiin biopolttoaineisiin, meidän pitäisi tässä yhteydessä tuoda kielteinen kantamme esiin. Vetoamme komissioon, jotta eh, se käsittelisi bio- polttoaineita, erityisesti nestemäisiä biopolttoaineita vuoden 2020 jälkeen. Me tarvitsemme niitä ja meidän pitäisi käyttää niiden Suomen mahdollisuuksia myöskin työpaikkojen luomiseksi ja varmistaa myöskin se, että biopolttoaineiden tuottamisella ei ole mitään kielteisiä maankäytöllisiä vaikutuksia. Meidän pitäisi analysoida ja parantaa olemassa olevia kestävyyskriteerejä, ehkäpä myöskin ottaen muut bio- polttoaineet, kuten biokaasun ja kiinteän biomassan mukaan. Meidän pitäisi liittää nämä kysymykset kiertotaloutta koskevaan lainsäädännölliseen pakettiin. Usein komissio korostaa sitä, että on parempi luoda enemmän synergiaa eri politiikan alojen välillä, ja uskon, että voimme saavuttaa tämän erityisesti e- energia, ympäristö, jäte, politiikkojen välillä. Kuten sanoin, tämä teksti on hyvin suppea ja minun lausuntoni ei kata kaikkia kysymyksiä, jotka olisin halunnut ottaa mukaan. Tulen myöskin esittämään tarkistuksia esimerkiksi vetoomuksen jäsenmaille käyttää mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja uudelleen jakaa kansallisia tavoitteita, jotka on määritelty sopimuksessa. Tämä on myöskin jotakin, mikä on jo mainittu mahdollisuutena uusiutuvan energian direktiivissä. Peton kollegoihin, jotta he esittäisivät tarkistuksia niin, että voisimme tätä tekstiä laajentaa. 24. helmikuuta on tarkistusneittämisen takaraja ja varjoesittelijöiden kanssa käsittelen kaikkia tarkistuksianne, jotta saisimme aikaan sellaisen lausunnon, josta kaikki voivat olla samaa mieltä. Kiitos. Edustaja Virginievska. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon kollegat. Haluaisin ensinnäkin kiittää kiittää esittelijää hänen lausuntoluonnoksestaan. Meillä on vähemmän kuin viisi vuotta aikaa ennen kuin vastaan tulee vuosi 2020. Ja meidän täytyy päästä tavoitteeseemme siihen, että 20 prosenttia energiamiksistä on uusiutuva energia. Joissakin maissa tämä on ongelma, mutta kokonaisuudessaan toivon mukaan tähän päästään. Nyt on meneillään oleva aikakausi on erittäin tärkeä, koska nyt luodaan pohjaa tulevaisuudelle. Joissakin jäsenvaltioissa on valtavasti potentiaalia uusiutuen energian tuottamisen suhteen, sillä tuulee ja takaa on aurinkoa. Joissakin muissa maissa on joitakin etuja puolellaan. Jotkut voivat käyttää maalämpöä esimerkiksi hyväksi. Pidän hyvänä sitä säännöstä, että jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä hyödyntämään omaa potentiaaliaan riippuen siitä, minkälainen maantieteellinen sijainti kullakin maalla on. Meidän täytyy päästä positiivisiin vaikutuksiin ja samalla minimoida harmilliset haittavaikutukset ympäristölle. Tämä lähestymistapa pitäisi ottaa lähtökohdaksi silloinkin, kun on kyse tulevaisuuden uusiutuvan energian tuotannosta. Jäsenvaltioiden täytyy hyödyntää omaa potentiaaliaan, mutta mitään ei pitäisi pakottaa jäsenvaltioiden kontolle – eikä epärealistisia tavoitteita pidä asettaa. Ja rahoituksen saanti täytyy myöskin varmistaa. Toivon mukaan uusiutuvan energian lähteitä tullaan käyttämään sellaisella tavalla, että niistä hyötyvät kaikki, etenkin kun on kyse aaltovoimasta tai maalämpöpohjaisista järjestelmistä. 10 prosenttia liikennealalla uusiutuva energia saattaa olla ongelmallinen haaste. Komissio on laatinut kertomuksen asiasta ja biopolttoaineen käyttö liikennesektorin tuskin edes 5 prosenttia tällä hetkellä. Ja nykyinen talouden tilanne ei myöskään tässä auta, koska öljyn hinta on laskenut. Lisäksi talouskriisi edelleenkin näkyy kaikessa joten meidän ei pitäisi tehdä mitään hätiköityjä johtopäätöksiä, koska saattaa olla, että tästä tulee tavoitteiden vastaisia vaikutuksia. Edustaja Kaputto, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä hänen tekemästään työstä ja erinomaisesta lausunnosta. On tärkeää viedä uusiutuvat energiamuodot Euroopan unionin energia- ja ilmastokeskustelun keskiöön ja korostaa niiden merkitystä, jotta voidaan saavuttaa Pariisin konferenssin asettamat tavoitteet. Hyvä merkki on se, että tässä lausunnossa valmistelija on pyytänyt niitä jäsenvaltioita, jotka ovat olleet hitaampia 2020 tavoitteiden saavuttamisessa, tehdä enemmän myöskin käyttämällä kannustimia. Myöskin pyyntö, joka on esitetty jäsenvaltioille, käyttää sellaisia energiamuotoja, jotka aiheuttavat vähemmän ympäristöhaittoja ja vähemmän haittoja biodiversiteetille. Ja täytyisi ryhtyä tehdä enemmän, jotta liikenneala saavuttaisi tämän 10 prosentin tavoitteen. Äh, tämä on erinomaista äh, työtä kollegalta, mutta varmasti joitakin äh, tarkistuksia voidaan tehdä. Olen esimerkiksi sitä mieltä, että jotta voidaan saavuttaa vuoden 2020 tavoitteet energiamalle, joka keskittyy uusiutuviin energiamuotoihin jäsenvaltioiden täytyisi käyttää parhaimmilla mahdollisella tavalla mekanismeja, joita uusiutuvien energiamuotojen direktiivi tarjoaa ja allekirjoittaa uusia sopimuksia. Jäsenvaltioiden parempi yhteistyö takaisi erilaisten, paremman erilaisten uusiutuvien energiamuotojen käyden. Mielestäni suurempi tuki tutkimukselle ja kehitykselle energia-alalla on avain energiasiirtymälle. Tällä tavoin voidaan varmistaa Euroopan unionin johtajuus energia-alalla ja luoda uusia uuden sukupolven ratkaisuja uusiutuvissa energiamuodoissa. Lisäksi pitäisi korostaa enemmän sitä, että uusiutuva energia ei ole hyödyksi pelkästään ympäristölle, se voi myös parantaa Euroopan unionin energiahuoltovarmuutta ja alentaa tuontikustannuksia. Tällä tavoin siitä syntyy hyötyjä kuluttajille. Uusiutuvat energiat ovat yhä tärkeämpiä kilpailukyvylle, kasvulle ja työpaikkojen luomiselle Euroopan unionissa ja jotta voitaisiin torjua tätä vakavaa energiaköyhyysongelmaa. Ja mm, kun katsotaan uutta energiadirektiiviä vuoteen 2020 mennessä pitäisi kehittää rahoituslähteitä, jotta voitaisiin kehittää uusiutuvia energiamuotoja niin, että tämä ei aina e, pelkästään päätyisi kuluttajien energialaskuun, jotka tällä hetkellä ovat todennäköisesti uusiutuvan energian suurimpia rahoittajia. Yhdessä ryhmäni kanssa tulemme tietenkin tekemään tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan, ja niin olen varma, että löydämme tasapainon esittelijän kanssa, joka on tehnyt erinomaista työtä. Kiitoksia. Sitten edustaja Selimovic. Thank you very much, Chair. Would... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää erittäin lyhyestä ja ytimekkäästä tekstistä. Erittäin rajoitetussa puitteissa. Uskomme ja olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on edelleenkin yksi tärkeimpiä tavoitteita, mikäli haluamme päästä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja mikäli haluamme päästä EUn ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteisiin. Uskomme, että parantamisen varaa vielä on. Erityisestikin olemme huolissamme siitä, että emme välttämättä pääse 10 prosentin tavoitteeseen uusiutuvan energian osalta liikennealalla. Liikennesektori on ainoa suuri sektori, joka on lisännyt kasvihuonepäästöjä, kasvihuonekaasupäästöjä viime vuosina. Talouskriisin myötä päästöt ovat lisääntyneet. Uskon, että jotta päästäisiin uusien uusiutuvan energian käytön osalta tavoitteisiimme liikennealalla. Tämä on yksi tärkeimpiä elementtejä, mikäli haluamme ylipäästä päästä ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteisiin. Siksi meidän täytyy vahvistaa toimia tuolla alalla ja tulemme tekemään tämän suuntaisia tarkistuksia. Kiitoksia jälleen kerran esittelijälle siitä, että hän laati tämän lyhyen ytimekkään tekstin. Rouva Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportöörille hänen työstään tähän asti. Ilmastosta puhuttaessa on syytä ottaa hieman pidempi aikajänne kuin pelkästään vuosi 2020. Epäröinti, hidasteleminen, ne eivät enää ole ratkaisuja, sillä me olemme jo matkalla kohti Pariisin mukanaan tuomia päästörajoituksia – joihin tähdätään muun muassa kestävällä ja vähemmän kasvihuonepäästöjä aiheuttavalla energiajärjestelmällä, joka on kuitenkin toimitusvarma energiatehokkuutta unohtamatta. EUn energian loppukulutuksesta 46 prosenttia käytetään lämmitykseen ja jäähdyttämiseen. Tästä alle 20 prosenttia tuotetaan uusiutuvalla energialla – Prosenttiosuus on yllättävän pieni huomioiden sen, että maaperä soveltuu erinomaisesti maalämmön ja maakylmän tuottamiseen. Uusiutuva energia on aito vaihtoehto, jota ei tarvitse katua. Tällä hetkellä 26 prosenttia EUn kokonaissähköstä tuotetaan uusiutuvista energialähteistä. Siitä noin 10 prosenttia on peräisin vaihtelevasti saatavilla olevista uusiutuvista energialähteistä, kuten tuulesta ja aurinkoenergiasta. Esimerkiksi aurinkosähkön tuotannossa tarvitaan harvinaisia maametalleja, joiden suhteen Eurooppa on kaikkea muuta kuin omavarainen. Aaltoenergia olisi uusiutuva energialähde, joka ei ihan heti lopu, Joskin paljon tutkimusta ja tuotekehitystä tarvitaan vielä sen hyödyntämiseen, mutta siitä työstä Euroopan kannattaa ehdottomasti ottaa koppi. Liikenteessä vuoden 2020 tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 10 prosenttiin, josta valtaosan odotetaan tulevan juuri biopolttoaineiden käytöstä. Olemme vielä hyvin kaukana halutusta 10 prosentista, halutessamme voimme valmistaa bioenergiaa ja biopolttoaineita muustakin kuin ihmisruuaksi käytetyistä raaka-aineista. Silloin meidän on kuitenkin syytä miettiä tarkkaan, kuinka arvotamme vaikkapa teollisuustuotannon sivutuotteet jätteinä, jottei tuloksena olisi epäreilua kilpailua raaka-aineista eri teollisuuden alojen kesken. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti meidän pitää pystyä hyödyntämään yhä tarkemmin muun muassa kalajalostuksessa syntyneet perkuujätteet uudelleen biopolttoaineena tai elintarviketeollisuuden sivutuotteista ja muusta eloperäisestä jätteestä syntynyt biojäte biokaasun tuottamiseen. Jätteestä syntynyt biokaasu on sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Biopolttoaineista puhuttaessa on syytä muistaa, että myös puuhun sitoutunut hiili on kertynyt sinne vuosikymmenten aikana, ja sama määrä hiilidioksidia vapautuu kuitenkin poltettaessa hyvin lyhyessä ajassa. Ilmastoaikajänne tulisi olla vuosien sijaan kymmeniä vuosia. Olemme oikealla tiellä, vaikka matkaa ja ylämäkeä varmasti vielä edessämme riittää. Työtä on myös uusiutuvien energialähteiden kestävyyskriteerien laatimisessa, samoin innovatiivisten ja vähähiilisten teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Työ on kuitenkin kaiken sen tekemisen arvoista, sillä uskon, että sen tuloksena syntyy paitsi hapekasta tulevaisuutta, myös kaivattua työtä ja toimeentuloa meille ja meidän jälkipolvillemme täällä Euroopassa ja muualla maailmassa. Hyvä raportoori, tästä on mukava jatkaa yhteistyötä ja tulemme omalta osaltamme tekemään esityksiä, jotka vievät yhteistä asiakirjaamme eteenpäin. Kiitos. Thank you. Auken. Sitten edustaja Auken. Ja, tack herr Fomen. Er <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tämä on hyvin keskeinen kysymys, kun me haluamme harjoittaa vihreää lähennyttämistä. Ja meidän täytyy muistaa, että jos me asetamme kaikki panoksemme pelkkään biomassaan, tilanne on erittäin huono. Biomassa on hyvin rajattu resurssi. On erittäin tärkeää, että meillä on kokonainen sarja toimia, jotka koskevat koko ekosysteemiä. Biomassaa tarvitaan koko ekosysteemin kiertoon ja jos väitetään, että biomassa on kestävästi hankittu, meidän täytyy tietää, mistä se tulee. Tämän lisäksi emme voi aina sanoa, että liikennesektori voi energian tarpeensa kattaa biomassalla tai biokaasulla. Ennen kuin saamme toimivia sähköajoneuvoja, on olemassa rajat sille, minkä tyyppistä sähköä voimme käyttää ennen kuin kaikki sähkö tulee uudistuvista lähteistä. Ja siksi meidän täytyy ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin, että meillä se todellinen energiaunioni ja todellista verkon välistä liikennettä. Kaikki tämä on tarpeen, jos haluamme todellakin käyttää uudistuvaa energiaa myöskin liikenne- ja kuljetussektorilla, erityisesti kun näettemme uudistuvaa energiaa kaikkien näiden kysymysten kohdalla, kuten esimerkiksi biomassan käytön kohdalla. Eli vetoaisin sen puolesta, että tarkastelette ensin näitä todellisia kysymyksiä, jotka meidän täytyy ratkaista ympäristön suhteen, ja että myöskin esitätte uskottavia lukuja uudistuvan energian suhteen, sillä mielestäni Eräät laskelmat, jotka ovat hyvin luotettavia, osoittavat, että perinteiset energianlähteet, hiili, fossiiliset polttoaineet, maakaasu ja jopa ydinvoima saavat paljon enemmän tukia kuin uudistuva energia. Nämäkin asiat pitää ottaa käsittelyyn. Me emme voi vain ajaa meitä nurkkaan. Meidän pitää olla tilanteessa, jossa meillä on todellinen investointistrategia, kuten muutama vuosi sitten, sillä nykytilanne ei ole kestävä. Me käytämme rajallisia resursseja aivan kuten ne olisivat rajattomat. Tarvitsemme ehdotuksia, joissa tarkastellaan todellisia seurauksia luonnolle ja ympäristölle ja sitä, kuinka tervettä, kestävää taloutta voidaan kehittää. Voimme käyttää biomassaa kyllä, jonkin verran, mutta mistä se todella tulee? Käytetäänkö sitä oikealla tavalla muillakin sektoreilla, kuten elintarviketuotannossa, tai palveleeko se ympäristön kestävyyttä? Tämä on tärkeää ratkaista biomassastrategiassamme. Meidän täytyy välttää sitä, etteikö meillä olisi sokea taloudellinen lähestymistapa, jossa katsomme vain taloudellisia intressejä. Meidän, jos me toimimme näin lyhyellä aikavälillä, olemme suuressa vaarassa. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Köstinger. Oh, Kiitoksia puheenjohtaja, ja minäkin haluaisin sydämesti kiittää Marina Petiriä erinomaisesta lausunnosta tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Ja nyt jo eh, edustaja Auken puhui hyvin kielteisesti biomassasta. Eh, kyllä eh, tähän on vasta-argumenttejakin Euroopan parlamentissa. Viime vuonna me äänestimme tästä strategiasta, joka oli metsästrategiasta, joka on hyvin myönteinen myös metsä biomassan suhteen. Se, että biomassa on rajallista, se ei ole totta. Biomassa on uudelleen uusiutuva raaka-aine ja se kysymys, mistä se tulee, siihenkin on helposti vastattava. Miljoonat metsänhoitajat Euroopassa hyvin kestävällä ja johdonmukaisella tavalla varmistavat, että meidän metsiämme Euroopassa hoidetaan, että niitä hoidetaan kestävällä tavalla ja tällä tavoin meillä on tarjolla tämä hyvin tärkeä raaka-aine ja olisi hyvä, että tämä asia otetaan konkreettisesti lausuntoon mukaan, kun katsotaan uusiutuvien energiamuotojen tavoitteiden saavuttamista. On totta, että joit lakimailla mailla on etuasema, mitä tulee tuuleen tai aurinkovoimaan, ja toisissa maissa maatalouden tilanteen takia ei pystytä samassa määrin hyödyntämään näitä uusiutuvia resursseja. Ja haluaisin vielä tässä sanoa, että juuri metsätaloudella on tärkeä panos tarjottavana ja merkittävä panos, ja sen pitäisi se myöskin tarjota tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Brennan. Um, thank you, Chair. Um, just... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on vain kysymys. Onko esittelijä vielä paikalla? Anteeksi, en nähnyt häntä. Kyllä, hienoa. Kiitoksia. Uskoakseni meidän pitäisi olla hiukan varovaisia biomassan suhteen. Kyllä se on uusiutuvaa, mutta on aivan mahdollista, että me sitä poltamme ja kulutamme nopeammin kuin sitä syntyy. Ja näin on ainakin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Me tuomme valtavat määrät teollista pellettiä esimerkiksi. Ja on todella perusteltu huoli siitä, että meidän täytyy esimerkiksi pellettien suhteen käyttää myöskin kestävyyskriteerejä. Niitä on mahdollista tuottaa kestävällä tavalla, mutta niitä on myöskin mahdollista tuottaa kestämättömällä tavalla. Me tarvitsemme kestävyyskriteerejä puupelletteihin, sillä pelletit ovat kaikkein suurin, eniten käytetty biomassa polttoainetyyppi tällä hetkellä Euroopassa ja näin tulee olemaan tulevaisuudessakin. Meidän tulee hyvin varovaisia, kun etenemme, ettemme aiheuta lisäongelmia itsellemme. Me tarvitsemme siis kestävyyskriteerejä, tästä olemme samaa mieltä pupelettien suhteen. Ja ehkäpä tarvitsisimme jonkin tyyppisen katon, jonkin rajan, jota emme ylitä. Kuitenkin jos haluamme hiilidioksidin siuppausta ja varastointia kehittää Euroopan unionissa, tämä tekisi mahdolliseksi sen, että kattoraja olisi korkeampi kuin se, joka muutoin tulisi asetetuksi. Ja olisi ehkäpä mahdollisuus myöskin ajatella, että puupelletit ovat siirtymävaiheen ratkaisuja käyttäen seuraavat 10 tai 15 vuotta, mutta että ne eivät ole pitkällä aikavälillä kestävät kestävä ratkaisu ja että myöhemmin löydämme muita ratkaisuja. Meidän täytyy siis jatkaa kestävyyskriteerien parissa. Meidän täytyy pohtia siirtävyys, siirtymisaikamahdollisuutta ja meidän täytyy myöskin tarkastella hiilen roolia. Sitten meillä on myöskin tämä hyvin hankala puun kaskadikäyttökysymys. Uskon, että meidän täytyy säilyttää se mielessämme muut puuta käyttävät tahot ovat pöyristyneitä siitä, kuinka paljon puuta me tällä hetkellä vain poltamme. Ja puun käytölle on kysyntää ja kilpailua. Onko puun polttaminen paras tapa toimia? Ilmastonmuutosta ajatellen on avoin kysymys, mitä enemmän puusta voidaan rakentaa, sitä enemmän hiiltä sieppaamme. Eli puun käyttö on hyvä asia, mutta puun polttaminen on parhaimmillakin vain siirtymävaiheen ratkaisu. Kiitoksia. Edustaja Liise. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Mariana Petirille hänen lausuntoluonnoksestaan ja hänen tekemästään työstä. On selvää, että uusiutuvat energiamuodot ovat merkittäviä ympäristölle ja ilmastonsuojelulle, mutta myös Euroopan unionin energiariippumattomuudelle. riippumattomuudelle Eilen illalla kuulin mielenkiintoisen lausunnon eräältä analyytikolta. Hän sanoi, että tuo alhainen öljyn hinta, joka meillä nyt on, eh, riippuu myös analyytikkojen eh, odotuksesta, että eh, uusiutuvan energiamuotojen rooli tulee olemaan merkittävämpi tulevaisuudessa. Siksi öljyn hinta tulee aina vain alenemaan eikä nousemaan. Tämä tietenkin vaikeuttaa hiukan uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa, mutta mutta se kyllä on merkki siitä, että markkinat odottavat uusiutuville energiamuotoille suurempaa roolia. Tämänhetkinen direktiivi on ollut varsin menestyksekäs, mitä tulee tavoitteisiin. Meidän täytyy katsoa, mitä ongelmia meillä myös on. Eivät kaikki ole oikealla tiellä kohti vuotta 2020 ja ihan riippumatta siitä, mikä on oikeudellinen tilanne sen jälkeen. Nyt tilanne on se, että meillä on tavoitteita, jotka on saavutettava ja pyytäisi nyt komissiota, että se ihan tarkkaan tätä valvoo, ettei sitten jollain tavalla tässä olla leväperäisiä, jos jäsenvaltiot eivät ole oikealla kurssilla. Äh, haittapuoli on se, ja sen kollega sosiaalidemokraattisesti jo sanoikin, että äh, hinnan maksoi kuluttaja ja kuluttaja maksoi ehkä vähän liikaakin. Meillä on kyllä eurooppalainen direktiivi, mutta liian vähän rajat ylittävää yhteistyötä. Potentiaali, joka meillä Euroopassa on, sitä on hyödynnetty hyvin äh, epätasaisesti ja äh, joillain alueilla olosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset ja silloin kustannukset ovat hyvin korkeat, kun taas jossain toisella alueella tuotanto olisi alhaisemmilla kustannuksilla paljon helpompaa. Meidän täytyy siis verkkoja rakentaa ja tarvitsemme euro- enemmän Eurooppaa. Minun kysymykseni on, mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen? Tämä direktiivi on puoliksi ollut menestyksekäs, mutta se on nyt järjestelmä, jolle voimme pohjata. Nyt neuvosto on päättänyt ja minun Minusta tämä on harmillista, että ei olisi enää sitovia kansallisia tavoitteita. Meidän tavoitteemme täytyy olla ensi viikkoina se, että me löydämme ratkaisun siihen, miten tämä tavoite sitten kuitenkin saavutetaan, koska komissio ja neuvosto ovat nyt määritelleet tämän tavoitteen 27 prosenttia EUlle, mutta kukaan ei ole vielä kehitellyt menetelmää, että miten tuohon päästään, ja mielestäni tämä oli virhe. Komissio ja neuvosto olisi pitänyt ensin pohtia sitä, miten tämä saadaan aikaiseksi ennen kuin vanhasta menetelmästä luovutaan, mutta nyt olemme tässä tilanteessa, nyt meidän pitää yrittää kehittää menetelmä, jolla tuon tavoitteen voimme saavuttaa. Sydämestä kiitokset. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Edustaja Šarlek. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Lausunnon laatija on käsitellyt monia tärkeitä asioita lausunnossaan. Erityisesti meidän täytyy painottaa alueellista potentiaalia, jota on käytettävissä. Investoinnoilla, ulkomaisen investoinnilla saattaa olla ikävä vaikutus sekä talouteen että julkisen mielipiteeseen, mikäli tuotantokustannukset tai rakennuskustannukset ovat liian korkeat silloin, kun on kyse uusiutuvan ensikään tuottamisesta. Mikä minua tässä nyt huolestuttaa, on eräs toinen seikka. Nimittäin se, että Eurostat on hiljattain julkaissut tietoja, joiden mukaan 9 28 jäsenvaltiosta vain on päässyt 2020 tavoitteisiin tai on pääsemässä niihin. Meidän täytyy se tarkastella sitä, kuinka Eurostat on nämä tiedot kerännyt, koska hyvin monissa maissa, joissa sanotaan, että tavoitteisiin on päästy, on käytetty vuoden 2014 tietoja. Onko samoja tietoja käytetty niiden maiden osalta, jotka ovat päässeet tavoitteisiin ja niiden osalta, jotka eivät ole päässeet? Ja haluaisinkin tietää, kuinka juristat näihin tuloksiin on päätynyt. Minusta on suorastaan uskomatonta, että jotkut maata ovat päässeet 4-5 prosenttia parempaan tilanteeseen yhtäkkiä. Minusta tämä ei ole todennäköistä. Näitä suuren tarkastellaan näitä lukuja, koska näillä saattaa olla muita kielteisiä vaikutuksia näillä luvuilla. Saattaa olla, että sanotaan, että tavoitteisiin on päästy, ja sitten sanotaan, että voidaan investoida ihan rauhassa fossiilisen polttoaineisiin. Paljon kiitoksia. Ensin yleinen asia ja sitten erityisluontoisempia me olemme uskoakseni se maa, jossa on kaikkien eniten metsää Euroopassa, mutta näin ei aina ole ollut. 150 vuotta sitten metsämme oli täysin hakattu. Ja tuon jälkeen otimme metsänhoitopolitiikkaa käyttöön, niin nyt saamme metsät takaisin. Me olemme hiukan herkkiä kun eräät kollegat maista, joissa satoja vuosia sitten metsät on hakattu täysin ja joissa niitä ei ole vieläkään saatu takaisin, tulevat kertomaan meille, kuinka metsää pitää käyttää. Tämä pitää pitää mielessä. Kaksi konkreettista esimerkkiä, jotka liittyvät tähän. Ensinnäkin, kuinka metsää pitäisi käyttää? Kuinka puuta pitäisi käyttää? Onko meillä politiikka, jossa poliitikot päättävät, kuinka raaka materiaalia käytetään kaikkein parhaalla tavalla, vai käyttävätkö äh, metsän omistajat harkintaansa. Toisekseen äh, käytettävät kriteerit ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta meidän täytyy muistaa, että kun että meillä on äm, uudistuvan energian direktiivissä kriteerejä, mutta ei ole kriteerejä esimerkiksi öljylle, liuskekaasulle ja niin edespäin. Ja me pidämme uudistuvasta energiasta, mitä enemmän me käytämme uusiutuvaa energiaa, metsään perustuvaa energiasta, vaikeampaa on saada eh, siitä kilpailukykyistä ja sitä vaikeampaa on eh, korvata nämä erittäin huonot fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla eh, energialähteillä. Siis jos teemme kestävyyskriteereistä niin tiukat, että ne on vaikea toteuttaa. Tässä on monia kysymyksiä. Eräs niistä on se, että uudistuva energia on hyvin paljon vuonna. 2013 52,2 prosenttia energiasta me tuli uudistuvasta energiasta. Tämä on kaikkein korkein. Seuraavana Latvia, noin 37 prosenttia, mutta me emme ole vieläkään tyytyväisiä. Me haluaisimme mennä vielä pidemmälle, saada vielä enemmän, joten me leikkasimme veroja valtavasti uudistuvasta energiasta. Hiljattain meidän oli kuitenkin pakko tätä verotusta jälleen kasvattaa dramaattisesti uudistuvan energian osalta, sillä komissio on sanonut, että kyseessä on valtion tuki, että uusiutuvan energian verotuksen leikkaaminen on valtion tuki. Tätä on erittäin vaikea selittää suurelle yleisölle. Minä vierailen komission verkkosivuilla ja luin sieltä valtion tuen määritelmä, niin siellä sanotaan, että valtion tukia voidaan käyttää, kun perusteellisesti taistellaan muutosta vastaan, mutta silti niitä ihmisiä, jotka todella haluavat mm, tukea uusiutuvaa energiaa, rangaistaan ja hinnat nousevat. Minä haluaisin kuulla perustelut komissiolta tälle. Jos me pystyisimme menemään tämän 52 prosentin tason yläpuolelle ja me haluamme 100 prosentin tasolle, meidän täytyy voida käyttää kaikkia mahdollisuuksia, jotka ovat avoimia. Ja Euroopan komissio ei voi olla este meidän tiellämme energian, uudistuvan energian alalla. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Baltso. Köszönöm a Nyilván egy vélemény tervezetnél is nem, hanem minőség a lény. Tämä keskustelu lausuntoluonnossa tässä laadulla on enemmän merkitystä kuin määrällä ja minä haluaisin kommentoida tämän asiakirjan laatua. Haluaisin nostaa esiin erään indikaattorin, kun puhumme biopolttoaineista vuoden 2020 jälkeen ja vuoden 2020 jälkeisistä näkymistä niin tässä tekstissä sanotaan, että meidän täytyy edistää toisen tai kolmannen sukupolven biopolttoaineita, siis näitä kehittyneitä biopolttoaineita, joita on tuotettu seluloosasta tai levi, levästä, eikä tätä kolmannen äh, äh, tätä äh, viljakasveihin perustuvia polttoaineita. Ja tämä on erittäin tärkeää, koska meitä painostavat äh, bioetanolin tuottaja äh, lobbarit esimerkiksi Unkarissa vuonna 2015 on laajennettu yhden kasvin kasvuala, äh, yhden laitoksen kapasiteettia. Se piti luoda Kroatiaan, mutta se rakennettiinkin yhdysvaltalainen ähm, yritys rakensikin sen Unkariin. Miljoona tonnia maissia käytetään tuossa laitoksessa. Tämä on vaarallista. Kun laskemme polttoainehintaa, niin meidän pitäisi käyttää tätä 30 dollaria. Meillä oli ennen 144 dollarin öljyn hinta. Me emme tiedä, mikä se on vuoden 2020 jälkeen. Eli jos me sovimme siitä, että maisia saa käyttää ja sitten äh, polttoaineen hinta nousee, niin silloin viljelijät myisivät tuotettaan ennemminkin polttoaineen tuotantoon kuin elintarviketuotantoon, joten on erittäin tärkeää katsoa vuoden 2020 jälkeistä kautta, kun on kyse biopolttoaineista ja bioetanolista ja niiden sääntelystä ja tuesta. Tuki pitäisi keskittää toisen ja kolmannen sukupolven tuotteisiin ja meidän tulisi rajoittaa eh, elintarvikkeiden polttoainekäyttöä. Sitten edustaja Peterille. Prutsivauka. Kiitoksia puheenjohtaja. Lausunnon laatia Voit tämän sen hyvin yksityiskohtaisesti, ikään kuin tämä olisi pesimittainen mietintö. Kiitän häntä siitä. Mutta muutama yleinen huomio. Uskoakseni tässä mainitaan kaksi erittäin tärkeää seikkaa ja painotetaan niitä. Ensinnäkin johdonmukaisuus ja toiseksi yksityiskohtaisuus. Vuoteen 2020 on vain viisi vuotta aikaa, ja me tarvitsemme erittäin kunnianhimoisia uusia tavoitteita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan. Me tiedämme, että erilaisia huhuja on kuultu mukaan lukien täällä parlamentissa laman aikana. Pariisin konferenssin jälkeen me tar- saimme selkeät tavoitteet. Nyt tarvitaan enemmän edistystä ja vähemmän eroja jäsenvaltioiden välillä. Mikä tarkastelee tilastoja, näkee kuinka jäsenvaltioiden politiikka on kovin monenkirjava ja tuloksetkin ovat monen tasoisia. Jälleen kerran vetoisin sen puolesta, että lisättäisiin rahoitusta maatalouspolitiikan puolella investointeja varten, jotka tehtäisiin uusiutuvaan energiaan. Maataloissa käytetään Euroopan unionissa 2 prosenttia kaikesta energiasta. Tilastollisesti maatalous käyttää energiaa vähän verrattuna muihin sektoreihin, mutta kuitenkin tuotantopotentiaali maataloudessa on vielä riittämätöntä. Sitä ei hyödynnetä tarpeeksi. Jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Tarvitsemme lisää ponnisteluita, jotta pääsemme tavoitteisiin. Meidän pitäisi vahvistaa kaikkien niitä välineitä, jotka ovat käytettävissä maatalouspolitiikan puolella, jotta voidaan pitää yllä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä elintarviketuotannossa ja metsätuotannossa myöskin. En... Kiitoksia paljon. Nyt sitten kuulemme, mitä komissiolla on mielessään tämän keskustelun jälkeen. The commission have some problems? <laughs> Onko siellä komission penkillä jotain ongelmia? My hearing. Kiitoksia. Hyvää huomenta. Komissio on erittäin tyytyväinen siihen, että on mukana tässä ensimmäisessä keskustelussa ja odotan mielenkiinnolla tulevia askelmia ja tarkistuksia, joihin täällä viitattiin ja tulevaa työtä asian parissa. Uskomme, että Pariisin COP21-kokous oli todellakin lähtölaukaus ja vahva pohja hiili perustaisen energian purkamiselle. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on etulinjassa tässä kehityksessä ja on hyvin tärkeää, että olemme tulevaisuudessakin johtajia globaalisti tällä alalla. Tässä kontekstissa energiaunionin toteuttaminen tulee vaatimaan todellista siirtymistä eurooppalaisessa energiajärjestelmässä mukaan lukien ennalta näkemättömän suuren uudistuvan energian käyttöön oton. Tämä tavoite on jo ilmasto- ja energiapolitiikassamme 2020 strategiassa mukana. Ja me haluamme Euroopan unionin tasolle sitovan ainakin 27 prosentin uudistuvan energian osuuden me siirrymme nyt tilanteesta, jossa meillä oli nykyisessä 2020 puitteistossa kansallisia sitovia tavoitteita, tilanteeseen, jossa meillä on 2030 strategiassa Euroopan unionin tason sitovia tavoitteita. Tämä tekee mahdollisuuksia ottaa käyttöön suuremman osa uudistuvaa energiaa Euroopan unionissa, jos jäsenmaat toteuttavat niitä kansallisia tavoitteita, jotka on määritelty uudessa sopimuksessa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voisimme houkutella hyvin paljon investointeja, joita tarvitsemme. Uudistuvan energian investoiminen Euroopan unionissa vaatii sitä, että jäsenmaat vahvasti sitoutuvat työhön uudistuvan energian kasvattamisen energiamiksissään ja myöskin ennakoitavan selkeän säätelypuitteiston luomiseen sekä Euroopan unionin että kansallisella tasolla. Kuten tiedätte, komissio loppuvuodesta esittelee uudistuvan energian pakettinsa, jossa on uudelleen laadittu direktiivi mukana näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tähän kuuluu myöskin osio biomassaa koskien, kuten tänä aamuna kuulimme. Mitä tulee 2020 tavoitteisiin, huomaamme, että nykyinen uudistuvan energian puitteisto on ollut tehokas väline, kun olemme halunneet saada jäsenmaat saamaan edistystä aikaan. Meillä on tietojemme mukaan tällä hetkellä 16 prosentin loppuenergiakulutusosio, joka on uudistuvaa energiaa 25 prosenttia sähköalalla, lähes 18 lämmitys- ja viilennyssektorilla ja osio liikenteessä on matalampi. Eräät Ähm, tahot ovat saavuttaneet 2020 tavoitteensa. Eräät jäsenmaat ovat siis äh, jo edellä aikataulusta ja monet ovat äh, tavoittamassa tavoitteensa tämän vuoden loppuun mennessä. Muut jäsenmaat äh, etenevät nopeasti, mutta meillä on kuuden tai kahdeksan jäsenmaan huolestuttava ryhmä, jonka täytyy vielä lisätä ponnistuksiaan, jotta saavuttaisivat nämä kansalliset sitovat tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Eli näiden jäsenmaiden täytyy todellakin nyt ryhtyä vakaviin toimiin. Hyvää puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Haluaisin kommentoida vielä kappaletta kuusi lausuntoluonnoksessa. Me uskomme, että kestävyyskriteeri koko uusiutuvan energian osalta on perusteltua. Olisi perusteltua tällainen kriteeri luoda, mutta ei kaikkia uudistuvan energian lähteitä koskien. Kuten tiedätte, olemme tehneet uudistuvan energian teknologiaan liittyvän vaikutusten arvioinnin, jossa on mukana esimerkiksi tuulivoima, ja me olemme tässä turvautuneet jo olemassa olevan eurooppalaisen lainsäädäntöön mukaan lukien olemassa oleva direktiivi ja aikaisemmat vaikutusten arvioinnit. Biomassan käyttö ja varastointi aiheuttavat monia suoria tai epäsuoria ympäristövaikutuksia. Tämän vuoksi uusi uudistuvan energian direktiivi määrittelee muutamia biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyskriteerejä, jotka ovat tulleet esiin vaikutusten arvioinneissa. Euroopan unionin strategian suhteen komissiolla on tarkoitus luoda biopolttoaineiden biomassan osalta uusi strategia. Se on osa tätä uusiutuvan energian pakettia, jonka julkistamme vuoden lopulla. Ja me teemme työtä, tätä valmistelutyötä ähm, pohjaten jo olemassa olevaan tietoon biopolttoaineiden bionesteiden osalta, mutta myöskin tarkastelemme mahdollisia synergioita eri äh, politiikan alojen välillä – me siis tarvitsemme todellakin käytännönläheistä lähestymistapaa tällä alalla. Tämän halusin teille tuoda esiin. Paljon kiitoksia. Odotamme mielenkiinnolla seuraavia keskusteluja, tulevia tarkistuksia ja loppumietintöä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Olemme aikataulusta jäljessä. En tiedä, haluaako esittelijä vielä puheenvuoron. Ei halua. Kiitos siitä. Muistuttaisin vielä, että tarkistukset täytyy jättää äänestää viimeistään 24. helmikuuta. Elmivaliokunta äänestää 26. helmikuuta ja nyt siirrytään seuraavaan asian esityslistalla. Energiatehokkuusmerkinnöistä on kyse ja annan välttämättä puheenvuoron esittelijälle, edustaja Patteri Ciellolle. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. 25. helmikuuta viime vuonna Euroopan komissio ilmoitti, että ilmastonmuutosstrategia puitteissa uudelleen arvioitaisiin eh, energiamerkintä, direktiivi. Energiamerkintä on hyödyllinen väline, joka vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, koska se tarjoaa kuluttajille eh, tarkkaa tietoa eh, laitteiden energiatehokkuudesta, energian kulutuksesta ja näin he voivat valita tuotteen Äh, täydessä tietoisuudessa. Tämä ehdotus perustuu sopivan 48 artiklan, joka luo äh, oikeusperustan toimenpiteille energia-alalla ja äh, sen mukaan uusi direktiivi olisi muutettava asetukseksi. Tällä tavoin voitaisiin yksinkertaistaa sen sisältöä ja varmistaa, että tätä sovelletaan yhdenmukaista kaikissa jäsenvaltioissa. Valmistelijana toivotan tervetulleeksi komission ja neuvoston tekemän työn ja heidän työnsä pohjalta olen valmistellut tekstin, joka sisältää 12 tarkistusta niin, että voitaisiin kattaa tämän ehdotuksen hankalimmat aiheet tästä skaalauksesta tuotetietokantanasta. E, ensimmäinen tarkistus liittyy tasan kappaleeseen yhdeksän. Jos yllä pidetään tämänhetkinen väriskaala, merkki väriskaala vihreästä punaiseen, niin että voidaan tehokkaasti e, kertoa kuluttajille e, tuotteen energiatehokkuudesta, niin sanon, että vahvistan, että on tärkeää kuitenkin tämä Mm, merkintä A-sta g koska sitä, mm, jos käytetään kirjaimia A-sta g se on osoittautunut tehokkaimmaksi kuluttajille. Eli tuotteita ei sitten enää voida jakaa luokkiin E, F, F tai G, jotta kuluttajan päätös vaikuttuisi. Sitten tarkistus 2, johdanto-osan kappaleen 11, toisin kuin komissio ehdottaa, jonka mielestä olisi energia luokkia uudelleen skaalattava kymmenen vuoden välein. Mielestäni olisi parempi, että näitä uudelleen skaalauksia tehdään ainoastaan silloin, kun on tehty tehokkaampia tuotteita. Uudelleen skaalauksesta ei pitäisi tehdä tällaisen tiukan aikataulun mukaan, vaan sen tulisi siis riippua tieteellisistä näytöstä ja markkinoiden tarpeista ja tämän täytyy riippua yksittäisten tuotteiden teknologian tasosta. Uudelle skaalausta on tehtävä silloin, kun aivan selvästi korkeimmissa luokissa on liikaa tuotteita, mutta tämän tulisi aina perustua alakohtaisiin tieteellisiin tutkimuksiin, jotka komissio on tuottanut. Toisin kuin komissio on ehdottanut, uudelleen skaalauksen pitäisi varmistaa, että kahdessa ylimmässä luokassa on sopiva määrä tuotteita jottei välitettäisi kuluttajille väärille viestiä, jos luokat ovat tyhjiä, niin silloin kuluttaja voisi ajatella, että markkinoilla ei ole soveltuvia tuotteita. Sitten tarkistus kolme, joudun tuossa kappale 16, jotta voitaisiin luoda tällainen tietokanta, jonka tarkoituksena on valvoa tuotteiden vaatimuksenmukaisuutta. kuitenkin eh, nämä eh, vaaditut tiedot vaatimuksen muutaisuudesta, ne pitäisi pystyä välittämään myös ei pelkästään sähköisessä muodossa, kuten komissio on ehdottanut, vaan myös paperiversiona ja komission pitäisi ylläpitää eh, tätä tietokantaa, jottei tulisi, kävisi niin, että harjoitettaisiin teollista vakoilua tai rikottaisiin Mm, yrityssalaisuutta. Sitten tarkistus 4, kappaleeseen 20, komissio. Äm, haluaa luoda uuden luettelon tuotteista niin, että tulevaisuudessa voidaan ehkä luoda uusi energiamerkintä. Ja tässä tutkitaan absoluuttista energiankulutusta. Sen pitäisi olla siis tämän merkin parametrina. Mielestäni tämä ei ole sopiva parametri ja siksipä tässä neljässä tarkoituksessa ehdotan, että luovutaan tästä sanasta absoluuttinen. Sitten tarkistus viisi. Komission ehdotuksessa mm, määritellään tietoja tuotteita, johon tämä soveltumisala ei koske, niin minä ehdotan, että tässä tehtäisiin myönteinen äh, määritelmä, eli mm, merkitään ne tuotteet, joihin tämä soveltuu, ja sitten vasta sen jälkeen äh, sanotaan ne tuotteet, joihin sitä ei sovelleta. Sitten tarkistus 6, äh, määritelmä. Kaksi artiklasta puuttuu määritelmä energiatehokkuudelle. Minä pidin sitä tarpeellisena ja viittasin direktiiviin 2012-27, siis määritelmä on sen mukainen. Sitten tarkistus 7, kolmas artikla. Tässä olen ehdottanut, että meillä olisi tällainen standardisoitu muoto, jolla tuottaja pystyy komissiolle antamaan tiedot tuotteesta, joka viedään markkinoille. Sitten tarkistut 8 ja 9 artiklaan 3. Tässä on my- kyse myyjien velvoitteista komission ehdotuksen lisäksi, jonka mukaisesti myyjien pitäisi tulostaa tämä merkki, niin kahdeksassa ja yhdeksässä sanotaan, että pitäisi hyväksyä myös se, että tämä me, energiamerkintä ladataan sähköiselle näyttölaitteelle. Tällä tavoin voidaan eh, yksinkertaista sääntöjä sehän on yksi tämän asetuksen tavoitteista. Sitten tarkistus 10, 7 artiklaan. Merkinnät ja uudelleen skaalaus. Komissiossa ehdottaa, että energialuokat A ja B jätetään vapaaksi, jotta tuottajat teitä kannustettaisiin. Mielestäni tämä voisi olla haitallista kuluttajille, jotka eivät sitten ehkä haluaisi ostaa näitä tuotteita, koska ajattelevat, että ne eivät ole energiatehokkaita. Samanaikaisesti olen sitä mieltä, että uudelleen skaalausten aikaväliä ei voida määritellä, koska se riippuu yksittäistä tuotteista se riippuu valmistelevista tutkimuksista ja tieteellisistä ja teknisistä tutkimuksista eh, yksittäisten tuotteiden kohdalla. Sitten tarkistus 11, tietokanta. PK-yritysten eh, eh, PK-yritykset sillä on helpotettava, eli tavaran toimittajille pitää antaa mahdollisuus antaa tiedot komissiolle joko sähköisessä tai paperissa muodossa. Tässä ovat nämä ehdotukseni ja Näitä voidaan muuttaa 25. helmikuuta määräaikaan mennessä. Sitten meillä on joitakin viikkoja aikaa neuvotella muiden äh, poliittisten ryhmien kanssa mahdollisista kompromissitarkistuksista ja toivottavasti äh, päästä sitten yhteisymmärrykseen. Äänestys on 18. huhtikuuta. Olen varma siitä, että päiväisen keskustelun seurauksena ja teidän äh, tarkistusten seurauksena voimme antaa hyvän lausunnon ITRE-valiokunnalle ja tällä tavoin parantaa tärkeää välinettä, nimittäin energiamerkintöjä, joka on hyödyllistä sekä tavaran toimittajille, että tuottajille että kuluttajille. Kiitos sitten edustaja Bonafé. Prima cosa voglio ringraziare l'onorevole Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Patriciello hänen kriittisestä huomioistaan ja hänen lausunnostaan, joka on hyvä lähtökohta. Tällä tavoin meidän valiokuntamme voi kertoa näkemyksensä COP21 tavoitteet huomioon ottaen ja Euroopan unionin eh, ilmastotavoitteet huomioon ottaen on tärkeää eh, yrittää saada aikaan aina kunnianhimoisempia tavoitteita myöskin energiatuokkuuden alalla. Siksi mielestäni eh, tämä energiatehokkuus, energiamerkintädirektiivin uudistaminen on myönteinen asia. Tämä on yksi hyödyllisimmistä välineistä, joita Euroopalla on tällä alalla. Tärkeää, että siirrytään direktiivistä asetukseen, jotta voidaan varmistaa näiden toimenpiteiden yhdenmukaisempi soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa, koska energiamerkintä on hyvin yksinkertainen tapa, joka on kaikille hyödyllinen. Sitä tiedot osoittavat. Tällä tavoin se ohjaa kuluttajia kohti tuotteita, jotka säästävät energiaa ja toisaalta se kannustaa tuottajia tuottamaan aina parempia ja innovatiivisempia tuotteita, mitä tulee energiatehokkuuteen. Tällä tavoin voidaan saada aikaan kestävyyttä. Joten mm, komissio haluaa hyödyntää tätä potentiaalia erityisesti halutaan saada aikaan enemmän selkeyttä kuluttajille kuluttajille. Ja on hyvä, että on otettu, otetaan käyttöön yksi skaala kaikille tuotteille A-sta g ja luovutaan näistä A- ja merkinnöistä. Joitakin asioita on kuitenkin tarkasteltava ja sanon nämä lyhyesti Myöskin täytyy olla yhdenmukainen energiatehokkuusdirektiivin kanssa ja siksi meidän täytyy määritellä energiatehokkuus, kuten esittelijä sanoikin, panna rinnakkain tuotteiden tehokkuus ja energiatehokkuus. Ja lisäksi meidän täytyy varmistaa se, että meillä täytyy olla testejä, joilla varmistetaan energia, tehokkuus ja se, että merkintä on oikein. Tällä tavalla huomioidaan kuluttajat. Meidän täytyy varmistaa, että testit ovat sellaisia, että ne kuvastavat todellista käyttöä ja kieltää sellaiset testit, jotka on tehty vain Äh, viranomaisten sumuttamiseksi. Tämähän me olemme nähneet eräällä toisella alalla. Sitten tämä uudelleen skaalaus, joka on yksi kaikkein hankalimmista aiheista tässä asetuksessa, jos todella haluamme, että äh, energiatehokkuus edistyy. Komission tekstissä ei mennä kovinkaan pitkälle tässä asiassa. Minun mielestäni olisi hyödyllistä, ja kun esittelijä tämän sanoikin, että jo asetuksessa määritellään selkeät mekanismit, joilla voidaan ylläpitää näitä merkintöjä ja tätä skaalaa, joka on ymmärrettävä kuluttajille ja samanaikaisesti kannustetaan teollisuutta viemään eteenpäin teknologista kehitystä. Ja sitten lopuksi meillä pitäisi olla eh, Euroopan unionissa energia resurssitehokkuuden merkintä. Ja tässä ei olla kovinkaan rohkeita komission taholta. Minä toivoisin, että Envissä, kun keskustelemme eh, kiertotaloudesta, niin olisimme rohkeita tässä asiassa. Ainakin pitäisi olla ylimääräisiä tietoja, jossa eh, eh, kerrotaan esimerkiksi tuotteen kestävyydestä ja siitä, että voidaanko se korjata ja myöskin siitä, kuinka paljon siinä on kierrätettäviä osia. Kiitoksia edustaja Duncan. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Uskon, että komission on oma, menestyksensä uhri. Tämä täytyy sanoa näin alkaiseksi. Energiatehokkuus on tällä hetkellä tunnustettu tosiasia markkinoilla ja ihmiset ymmärtävät ja hyötyvät yksinkertaisesta skaalasta. Plussien lisääminen entisten lisäksi on hankaloittanut tilannetta. Siksi uudelleenskaalaus on järkevää. Kaksi ylintä luokkaa, mikäli jätettäisiin käyttämättä. Tämä on kummallista, koska kyllä sellaisia laitteita on, jotka voisivat kuulua noihin luokkiin. Tätä pitäisi uudelleen pohtia. Ja täytyy pohtia, mitä, mikä viesti muuten lähetetään, mutta muuten uskon, että asia on ihan kunnossa. Thank you very much. Miss Meisner. Edustaja Meisner. Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle. Uskon, että hän tekee erittäin hyvää työtä. Yleisesti on niin, että aina mitä, mikä tehdään jotakin energiatehokkuuden puolesta ja on energiamerkintä, tämä on hyvä asia kuluttajan kannalta. Tämä on onnistunut hyvin ja juuri parhaiden laitteiden osalta on A++++-luokka, joten laitteet ovat paljon tehokkaampia ennen, ennen kuin aiemmin, ja tämä on hyvä kuluttajan kannalta. Mutta mikä oli liian paljon plussia, niin silloin ei tämä enää anna uut kunnon ohjeistusta kuluttajan siksi tarvitaan uuden skaalaus. Uskon, että esittelijä on parantanut komission ehdotusta joissakin suhteissa. Siitä kymmenen vuoden välein pitäisi uuden skaala, tai kenties tämä ei ole kaikkein mielekään ratkaisu, koska voi hyvinkin olla, että tehokkuus edistyy nopeammin toivon mukaan nopeammin, ja silloin pitäisi tehdä mukautuksia. Uskon, että on täysin oikein, että juuri silloin mukautetaan, silloin kun yliluokka on täynnä ja on uusia tehokkaampia laitteita, silloin pitäisi uudelleen justeerata skaalausta. Tältä pohjalta pitäisi toimia, ja pitäisi olla tällainen dynaamisempi uuden skaalausjärjestelmä. Ja kun on kyse tuoteluokista, on järkevää pohtia, esimerkiksi pesukoneita, joita käytetään niin paljon jokaisessa taloudessa. Ehkä siellä pitää kehitys on nopeampaa kuin muiden laitteiden osalta. Niitä ei tarvitse koko ajan olla uudelleen mukauttamassa. sen tässä pitää olla joustavuutta. Ja komissio sanoi, että ylimmät luokat jättää tyhjäksi. Ja mikäli uutta kehitystä tapahtuu, niin ei minä tiedä, onko tämä niin järkevää, tosin niin kuin esitelläkin toteaa, koska kuvitte, kuluttaja uskoo muuten, että mitään hyviä laitteita ei enää ole ja parannusta pitäisi saada ta- tapahtumaan jatkuvasti, joten kyllä haluakkakin pitää olla edelleenkin olemassa. Esittäjä sanoi, että kenties pitäisi sanoa, että korkeintaan tietty prosentti saa olla ylimmässä luokassa ja sitten uuden skaalaus. Minun mielestä tämä on yksi vaihtoehto, jota voitaisiin ottaa käyttöön. Täytyy antaa jatkuvasti kuluttajalle kannustimia pyrkiä parempaan ja kuluttajalla täyttää, tuotteella pitää olla kannustimia tuottaa parempia laitteita ja kuluttajan pitää olla varaa. Mitä tietokantaan tulee? Se, että tietoja kerätään tuotteista, niin se on hyvä asia. Mutta on tärkeää olisi katsoa, missä, pit, miten pitkälti tässä niin loukataan teollisia tekinoikeuksia tai kilpailusääntöjä. Jotkut yrityksiin, yrityksiä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voi pakottaa luovuttamaan muille. Minun mielestäni tämä, tässäkin pitää olla kohtuus käytössä. Mitä tulee liikkeessä oleviin merkintöihin, liikkeen omistajan täytyy itse voida päättää näistä. Olemassa myöskin pienempiä yrityksiä, ja täytyy varmistaa, että värejä kyllä käytetään, mutta ei pitäisi liian liiasta säätää. Sitten nämä sähköiset äh, laput liikkeessä. Se on yksi vaihtoehto. se positiivinen lista ja negatiivinen lista. Tässäkin pitäisi pohtia vaihtoehtoja. Positiivinen lista johtaa pikemminkin siihen, että pitäisi kaikki mahdollinen tälle luotalle luettelon laittaa, eikä sitten siitä pidä unohtaa mitään. Mutta kiitoksia paljon tästä työstä ja jään nyt ilolla odottamaan lisäkeskustelua tästä myöhemmin. Kiitoksia sitten edustaja Konechna. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni energiakuluttavien kuluttavien tuotteiden merkitseminen energiamerkinnön on erittäin tärkeä panos energian säästön alalla. On hyvin tärkeää näin suojella ympäristöä ja luontoa. Ja tämä on tärkeä askel energiatehokkuustavoitteidemme tavoittamisessa. Kuitenkin energiamerkintöjen pitäisi keskittyä ekosuunnitteluun enemmän ja suunnitteluun yleisesti ottaen. Se on ainut tapa luoda tämä muutos, jonka haluamme saada aikaan. Ja se on myöskin ainut tapa saada muutettua kuluttajien käyttäytymistä, kun he ostavat näitä tuotteita. Ja myöskin on tapa vaikuttaa tuottajiin. Henkilökohtaisesti luonnoksen suhteen minä olen sen kannalla, että selvennämme määriteltyjä, mutta vastustan sitä, että me laajennamme energiaa kuluttavan tuotteen määritelmää järjestelmän tai muun määritelmän kautta. Tällaiset toistot ovat jotakin, mihin törmäämme jatkuvasti lainsäädäntötyössämme. Esimerkiksi kaikki määritelmät, jossa on mukana energiajärjestelmä, puuttuvat täysin uudesta ETS-säädöstöstä. Olisi hienoa, että nämä asiat liittyisivät toisiinsa kaikessa lainsäädännössä. Toisekseen olen täysin samaa mieltä siinä, että säädeltyjen tuotteiden oston tuki on hyväksyttävissä vain, jos nämä tuotteet ovat kaikkein korkeimmassa energiatehokkuusluokassa. Minä olen nyt sekin tasoluokasta Ostrovasta ja alueemme on taistellut vakavan ilmansaastumisen kanssa vuosia. Vuonna 2017 tämä tulee aiheuttamaan vaikeuksia. Me olemme ottaneet käyttöön kaksi kaasupolttokeskusta. Meillä on vain kaksi kaikkein korkeimman energiatehokkuusluokan tämän tyyppistä laitosta. Ja minun täytyy todeta, että nykyinen määritelmä, erotettu määritelmä olisi ongelma ja suuri taakka alueelle, josta minä olen lähtöisin, vaikka tällä pyritään vain parantamaan ilman laatua ja lähtemään saastumista vastaan. Meidän pitäisi tukea teknologian kehitystä ja meidän pitäisi uudelleenskaalausta harjoittaa vain silloin, kun teknologia on kehittynyt. Tarkoitan siis sitä, että uudelleenskaalaus voi tapahtua vain, kun teknologia on kehittynyt pidemmälle. Meidän ei pitäisi eh, uudelleenskaalausta tehdä määritellyin väliajoin. Kehitys on niin nopeaa, että me emme voi ennustaa, mikä olisi sopiva päivämäärä uudelleenskaalaukselle tulevaisuudessa. Mielestäni me olemme nyt opettaneet kansalaisille, mitä nämä merkinnät ovat ja miten ne näyttävät. Jos liikaa muutoksia tehdään, kansalaiset hämääntyvät, eivätkä enää ota mitään merkintöjä tosissaan. Tämä oli se suuri vahinko. Odotan mielenkiinnolla tämän luonnoksen kehittelyä ja kiitän esittelijä. Kiitos. Edustaja Rivaldi. Monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle lausunnostanne. Ja hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin kiittää komissiota, Euroopan komissiota tästä mm, asetusaloitteesta. Se on tarpeen ja sen pitää olla kunnianhimoinen. Mielestäni tämä on hyvä pohja työllemme ja mielestäni on hienoa myöskin se, että tästä direktiivistä tulee asetus. Näin se tulee toteutuksi kaikkialla samalla tavalla energiatehokkuusmerkintöjen kehityksien vuoksi on totta, että nykyään kuluttajat ovat hämmentyneitä tehdessään ostoksia, sillä ensinnäkin tutkimukset osoittavat, että näin on, ja toisekseen huomaamme, että kun haluaa ostaa esimerkiksi A-plus-luokan pesukoneen, ihminen kuvittelee, että tämä on paras vaihtoehto, mutta se onkin huonoin, koska A++ plus olisi paras vaihtoehto. Eli nyt on aika uudelleen arvioida näitä energiatehokkuusmerkintöjä merkinnät ovat nykyisin manipuloituja, eivätkä enää anna tietoa kuluttajille. Meidän pitäisi luoda mahdollisimman selkeä yhteys uusien ja vanhojen merkintöjen välillä, sillä nimenomaan tällaista hämmennystä, joka johtaa epätietoisuuteen, ei saa synnyttää. Ja merkintöihin liittyen meidän täytyy tiedottaa kuluttajille vahvasti asiasta. Jos me jätämme luokat A ja B tyhjiksi, tämä teitä häiritsi. Jos me sanomme, että nykyinen A onkin tulevaisuudessa C, sillä nämä luokat A ja B on jätetty tyhjiksi innovointeja varten, ihmiset ymmärtävät, monilla tuottajilla on jo tällaisia innovoivia tuotteita, mutta ne eivät pääse parempiin luokkiin, kun nämä luokat ovat täynnä. Jos näytämme luokat A ja B tyhjiksi, tämä yllyttää uusiin innovaatioihin ja muutaman vuoden päästä nämä luokat ovatkin taas täynnä. Parsiciello tässä esittelee lausunnon, joka meistä menee aivan oikeaan suuntaan. Meillä on kuitenkin muutaman pikku huomio. Aivan aluksi teidän äh, artiklan neljä tai tarkistus neljä, tämä absoluuttinen sana, te poistitte sen pois. Mielestäni tämä on kuitenkin tärkeä sana tekstissä, sillä me haluamme energiatehokkuutta parantaa. Jos me poistamme tämän määritelmän absoluuttinen energiankulutus, ihmiset saattavat esimerkiksi ostaessaan valtavan television kuvitella, että televisio on oikein tehokas, kun se on luokassa A, mutta jos me vertaamme tätä pieneen televisioon, joka onkin luokassa C, on aivan selvää, että tämä pieni kuluttaa kuitenkin paljon vähemmän energiaa meidän täytyy ottaa tämä absoluuttinen energiakulutus määritelmänä mukaan, sillä muutoin me yllytämme kuluttajia ostamaan sekä tehokkaita että energiaa tuhlaavia laitteita. Tässä minä olen sitä mieltä, että energian kulutuksen kannalta on tärkeää, että tämä sana absoluuttinen energiankulutus on yhä tekstissä mukana. Sitten te puhutte tietokangasta. Minä olen myöskin ITRA-valiokunnassa, kuten varjoesittelijä EPP-ryhmästä. Ja mielestäni on hyvin tärkeää taata pääsy tähän tietokantaan. Kuitenkin tässä on pieni huono puoli, kun toteatte, että tuottajien täytyy voida lähettää tiedot paperilla – miksi näin on sanottu, että koska teollisuusvakoilua ja kopiointia esiintyy, mutta olipa nyt kyseessä tietopaperilla tai verkkovälitteisesti, niin kyllä tämä piratitoiminta esiintyy aivan yhtä lailla. Jos sanotte näin, niin ensinnäkin tämä suosii tiettyjä toimijoita ja toisekseen tietojen rekisteröinnissä saattaa syntyä vielä enemmän virheitä. Tietokannat ovat oikein hyvä asia. Tuottajien täytyy sähköisesti tallentaa tiedot niihin ja kaikki tulee kyllä sujumaan oikein hyvin. Ja kun sanotte, että esimerkiksi tämä on argumentti, jonka kautta hallinnollista taakkaa pk-yrityksiltä halutaan vähentää, no kuulkaa, kun me olemme kaikkia teollisuuden edustajia kuulleet, kun kyseessä ovat eh, teollisuudet, jotka tuottavat esimerkiksi pesukoneita ja niin edespäin, niin eivät nämä mitään pieniä pk-yrityksiä ole, ne ovat suuryrityksiä. Haluaisin lisätä ehkäpä vielä ehdotuksenne jotakin. Se, että meidän pitäisi laajentaa kenttää koskien kaikkia sähkötuotteita, sillä monet sähkölaitteet eivät ole tässä asetuksessa mukana. Ehkäpä meidän pitäisi luoda uusi artikla niitä varten, mutta kaikki äh, skannerit, tietokoneet, älypuhelimet ja printerit pitäisi lisätä tähän, sillä niiden energiatehokkuudesta on yhä enemmän ja enemmän kysymyksiä. Ja aivan samoin kaikki elektroniset lämmityslaitteet, kuten esimerkiksi sähköpatterit, usein kun kärsitään energiaköyhyydestä, näihin turvaudutaan. Ranskassa energia, esimerkiksi sähköpatterit kuluttavat valtavat määrät energiaa, voin ranskalaisena tämän kertoa teille. Eli tässä olivat meidän tarkistustemme aiheet. Muitakin tarkistuksia tulemme esittelemään, emme kovinkaan paljon. Mielestäni teksti kokonaisuudessaan on hyvä ja haluamme sitä näin rikastuttaa. Kiitos. Edustaja Pedicini seuraavana. Ringrazio anche. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja myöskin komissiota. Yhden huomenna haluaisin esittää. Viime vuosina olemme havainneet, kuinka uusia tuotekategorioita on tullut markkinoille ja energia skaalan yläpää on ylikuormittunut. Onko silloin enää tästä välineestä hyötyä välineestä, jonka pitäisi auttaa kuluttajia valitsemaan vähän energiaa käyttäviä tuotteita? Ehdotuksen tarkoituksena on stimuloida markkinoita ja tuoda markkinoille energiatehokkaampia tuotteita. Skaalan yläpäähän pitäisi saada lisää luokkia silloin, kun erinomaisia tuotteita tulee, joiden energiankulutus on vähäinen. Jopa, jotkut asiat ovat jopa passiivisia energian käytöltään tai jopa nolla energiatason, energiakäyttötason omavia tuotteita. Olisi hyvä, mikäli mukaan saataisiin myöskin tietoa siitä, kuinka helposti tuote on kierrätettävissä ja kuinka tuote voidaan korjata esimerkiksi tai kierrättää. Tämä olisi hyödyllistä tietoa. Tämä helpottaisi myöskin sitä, että kiertotalous toimisi paremmin ja jätettä syntyisi vähemmän ja kannustettaisiin tuotteiden uudelleen käyttöön. Direktiä täytyy myöskin uudistaa, joka liittyy ekoystävälliseen suunnitteluun. Sekin on tärkeä asia. Mutta mikäli energiaa pidetään absoluuttisena asiana. Ja kun tarkastellaan tuotteen koko käyttökaarta, elinkaarta, tämä olisi myöskin tärkeä kokonaisenergian käyttö koko elinkauden aikana. Sekin pitäisi ottaa huomioon. Liise. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myös esittelijää. Minä tuen komission ehdotusta, koska on korkea aika, että äh, luomme uuden skaalan, koska on ihan absurdia, että joillain aloilla ei ollut laisinkaan enää tuotteita A, B äh, tai C-luokissa, vaan ainoastaan enää A+, ja A++ plus plus tuotteita, ja tämä oli hyvin erilaista eri tuoteryhmissä. Olen myös vähän skeptinen sen suhteen, että pitäisikö ylimmät kaksi luokkaa jättää tyhjiksi. Tätä pitäisi tarkastella vielä. Äh, ainakin äh, markkinoiden parhaan tuotteen pitäisi saada A-merkintä. Äh, sitten muutama ihan konkreettinen kysymys esittelijälle komissiolle on selvää. Meillä on moderni tekniikka ja monet asiat tehdään elektronisesti, mutta uskon, että monissa kaupoissa, erityisesti pienissä kaupoissa, ei ole niin helppoa printata, tulostaa näitä tuottemerkkejä energiamerkintöjä niin, että kuluttaja ne pystyy hyvin tunnistamaan, mutta kauppialla on velvoite näyttää täyttää tämä tu- energiamerkintä lappu siellä kaupassa ja ehkä meidän pitäisi velvoittaa tuottaja antamaan tämä merkki sellaisena kuin se sitten kaupassa on esiteltävä, koska se ei ole aina helppoa sitä sopiva, oikealla tavalla tulosta. Ja sitten komission ehdotus, että viikon sisällä pitäisi kaikki merkinnät muuttaa, eli tiettyyn päivämäärään mennessä pitäisi olla velvoittavana vanhat merkit ja viikko sen jälkeen pitäisi olla jo uudet merkit. En tiedä, onko tämä määräaika vähän lyhyt. Kauppan ala on pyytänyt, että vanha ja uusi merkintä voisi olla pitkään rinnakkain. Mielestäni se on liian pitkä kaupan pyyntö, mutta onko viikko sitten liian lyhyt? Ehkä voi mennä neljäkin viikkoa, että kaikki merkinnät on vaihdettu. Sitten äh, äh, pyytäisin, että meillä olisi tällaisia pelkkiä kuvallisia merkintöjä. Tähän mennessä meillä on hyvin paljon tekstejä, mutta Euroopan sisämarkkinoilla on hyvä, jos tiedotamme niin, että kaikki on yhdellä silmäyksellä ymmärrettävissä eikä eri kielialueilla tarvitse käyttää eri kieliä. Ja sitten valaistus. Onko todellakin tarpeen valaisinta, jossa ei ole lampua sisällä, esimerkiksi LED-lampua tai energiasäästölampua, että onko siihen pakko laittaa energiamerkintä, koska tässähän on kyse siitä sitten, mikä lampu sinne ruuvataan. Energian kulutus riippuu siitä. Muuten pidän komission ehdotusta hyvänä. Esittelijän ehdotukset vielä parantavat sitä, meidän pitäisi yhdessä sitä tukea. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin luonnollisesti onnitella esittelijää hänen työstään. On totta, että energiamerkinnät ovat hyvin tärkeä kysymys. Kuluttajat ovat tottuneet merkintöihin erittäin hyvin ja ne ovat rohkaisu kuluttajille tehdä säästöjä valitsemalla niitä tuotteita, jotka kuluttavat vähän energiaa. Mutta tämän lisäksi ne ovat äh, kimmoke yrityksille investoida energiatehokkaisiin laitteisiin. Me haluamme yksinkertaistaa asioita, kuten komissio ehdottaa, mutta tämä yksinkertaistaminen ei saa aiheuttaa lannistumista. Se ei saa lannistaa investointeja parempiin tuotteisiin. Selitän, mitä tarkoitan. Asta g menevä skaala lähtee erittäin hyvästä tavoitteesta, mutta se ajatus, että kategoriat A ja B jäisivät nyt tyhjiksi, aiheuttaisi sen, että A-luokan tuote yhtäkkiä olisikin C- tai D-luokan tuote, ja tämä todellakin tulee hämmentävän kuluttajia. Kuvittakaapa kuluttajaa, joka muutaman kuukauden päästä haluaa lämmityskattilansa vaihtaa. Tämä on suuri investointi, kun lämmityskattilan haluaa vaihtaa. Se on investointi monelle vuodelle kuluttaja on valinnut luokan A-tuotteen, mutta yhtäkkiä tämä tuote onkin luokassa C. Tämä saattaa kyllä hyvin paljon hämmettää ja häiritä kuluttajia. Kuluttaja voi ajatella, että valinta ei ollutkaan hyvä, vaikka valinta on valinta ehkä kymmenelle vuodelle. Tämä saattaa aiheuttaa täydellisiä vääränymmärryksiä ja lannistaa kuluttajia. Mitä sitten tulee eurooppalaiseen tietokantaan, minä tuen ajatusta vahvasti. erässä jäsenmaissa on jo tällaisia tietokantoja, eli toimi ei ole ongelmallinen, mutta tiedämme, että on sellaisia jäsenmaita, jotka eivät ole vielä valmiita. Se, että me ehdottaisimme, että niiden täytyisi nyt suinpäin osallistua tähän eurooppalaiseen tietokantaan, vaikka kansallisiakaan tietokantoja he eivät ole vielä onnistuneet tekemään, olisi vaikeaa. Meidän pitäisi antaa näille maille ehkä hiukan aikaa ja ei ehkä ole tarpeen julkisesti näitä tietoja levitellä, sillä me emme saa uhata yritystemme kilpailukykyä. Luottamukselliset asiat täytyy sellaisena pitää, mukaan lukien tuotantokysymykset ja tuotteen yksilöllisyys. Tässäpä minun viestini. Minulla on ehkä vielä tarkistuksia tulossa. Kiitos. I give the floor to the commission. Kiitos. Nyt komissio voi puhua mahdollisimman lyhyesti, koska olemme aikataulusta hyvinkin paljon jäljessä. Ähm, a- Kiitos puheenjohtaja. Puhun niin lyhyesti kuin vain osaan, mutta osin kuitenkin vastata joihinkin huomioihin, joita tässä vetää rikkaassa keskustelussa esitettiin. Ensinnäkin kiitos esittelijälle ja koko valiokunnalle tästä mietinnöstä, jossa tuetaan kahta periaatettamme sitä, että palataan A-G-luokitteluun ja otetaan käyttöön tietokanta. Kiitos saamastamme tuessa, tuesta. Edustaja Bonafé puhui testaamisesta. Haluan, haluan kertoa hänelle, että olemme samaa mieltä tästä periaatteesta. Se on tärkeää tässä asetuksessa, mutta myöskin sen täytäntöönpanossa ja kokonaisesta asetuspaketissa, jossa puhutaan toleranssista ja siitä, että halutaan todellakin varmistaa se, että järjestelmä ei voida käyttää väärin hyväksi, joten tuemme juuri hänen painotustaan tämän asian osalta. Edustaja Meissner esitti kysymyksiä, jotka liittyvät tietokannan suunnitteluun. Ja mitä patenteihin tulee? Patentti on joka tapauksessa julkisia, ja emme näe tässä mitään erityistä ongelmaa. Ja mitä luottama, luotta, luottamuksellisuuskysymyksen tulee, jonka myös kerralla krostetutti esiin, tämä on erittäin tärkeä seikka. Ehdotamme, että tieto, joka tänä päivänä luottamuksellisesta myöskin pysyy luottamuksellisena, ja pelkästään viranomaisilla on päässyt tähän tietoon. Komission ehdotus ei tässä millään tavalla muuta rajanvetoa luottamuksellisen ja muun tiedon välillä. Teollisuus salaisuus ja myöskin tuotteiden suunnittelua koskeva salaisuus edelleenkin säilyy. Täällä puhuttiin myöskin pk-yrityksistä ja tietokannoista Rovamaisterin puheenvuorossa, mutta myöskin esittelijän puheenvuorossa. Olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka toimii pk kannalta hyvin. Emme usko, että ajatus paperilla tehdystä ilmoituksesta yksinkertaistaisi asioita pk kannalta. Tämä saattaisi asettaa hyvinkin ra- rankan taakan myöskin komission kontolle, kun pitäisi jatkuvasti ladata tietoa järjestelmään. Yhdysvallassa esimerkiksi sillä voidaan kertaluontoisesti delegoida tehtävä kolmannelle osapuolelle silloin, kun on kyse ilmoituksen tekemisestä, että kolmas osapuoli sitten on mukana tässä ilmoitusprosessissa. Tämä on yksi mahdollisuus komission kirjoituksen kannalta, mutta voitte hyvin kuvitella, että tästä pitäisi tehdä eksplisiittisempi maininta tekstiin. Tämä on yksi vaihtoehto, mikäli ei pidetä tästä esittelen ehdottomasta paperilla tehtävästä ilmoituksesta. Mitä korkeimpiin luokkiin tulee, lukuiset ottavat tämän puheeksi. Kyse on harkinnan varaisesta asiasta. Yhtäältä täytyy antaa kannustimia kuluttajalle ostaa elinkäteokkaita tuotteita. Toisaalta täytyy välttyä siltä, että liian usein joudutaan uudelleen skaalaamaan. Syy, miksi komissio ehdottaa sitä, että ylimmät luokat jätetään tyhjäksi, oli se, että pitäisi antaa aikaa tekniselle edistykselle ja tuottajille saada aikaan edistystä ennen kuin joudutaan taas uudelleen skaalaamaan. Mikäli jo nyt 20 prosenttia tuotteista olisi A-luokassa. Silloin hetki, jolloin A-luokka jälleen kerran on se, jos on kaikki eniten tuotteita, tuli nopeammin vastaan ja uudelleen skaalaaminen joudutaan tekemään nopeammin. Kyse on tasapainosta. En usko, että oikea vastaus tähän kysymykseen on, mutta pitäisi muistaa juuri tämä tasapainon aikaansaanti. Samoin herra Liisille toteaisin, hän puhui siitä ajasta, joka pitäisi antaa myyjille. Kun siirrytään uusiin merkintöihin, ehdotamme yhtä viikkoa. Hän hausi pidemmän kauden. Tässäkin on kyse tasapainosta jälleen kerran. Tähänkään ei ole oikea vastausta. Tästä tasapainottaa se taakka, joka kointuu myyjälle ja toisaalta täytyy välttää siltä, että kuluttaja menee päästään sekaisin, mikä yhdessä mer- liikkeessä on yksi merkintä ja toisessa toinen. Rova Rivasi on yhtäältä oikeassa kun ja totesi, että terveyskampanjan täytyy olla selkeä, koska tämä on tarpeen, mikä halutaan välttyä siltä, että kuluttaja menee sekaisin. Mitä sähköisiin lämmittimiin tulee, joista Rova Rivasi puhui? Komissio teki asiasta ehdotuksen, joka liittyi lämmittimiä koskevaan ehdotukseen, mutta valiokunnassa ei syntynyt silloin määräenemmistö tämän taakse muutama vuosi sitten. Ymmärrämme kyllä teidän kommenttinne. Sähkölämmittimien kohdalla ei ole näitä merkintöjä. Yksi ainoa skaala ei tässä toimisi. Me kyllä olemme kiinnostuneita keskustelemaan tästäkin asiasta. Päätäkseni herra Liisen kysymykseen. Ikävät pompi tästä paikasta toiseen. Hän puhui valaisemista ja tarvitaanko täällä valaisemia varten energiamerkintää, ei pelkästään näitä lampuja varten. Sä oot hyvinkin oikeassa, että voimme mennä tässä pidemmälle tarkastelemme tätä silloin, kun valasimia koskevaa asetusta tarkastellaan uudelleen yhdessä lamppujen kanssa. Uskoakseni, että äh, esitinkin kaikki kommenttini. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluatko esittelijä puheenvuoron? Onko teillä jotain sanottavaa? No, niin no, okay. Ei, ei mitään lisättävää Tarkistuksen jätön määräaika on 25. päivä. Sitten meillä on keskustelu. Kiitos. Nyt sitten aikataulu. Tarkistukset viimeistään 25. helmikuuta puolen päivän mennessä. Intavalikunta äänestää 26. helmikuuta, ITRE 24. helmikuuta. Nyt sitten seuraavan aiheeseen. Kyse on keskustelusta herra Urlin kanssa, joka on EFSAn toiminnanjohtaja. Kyse on vuotoista sääntömääräistä vuoropuhelua EFSAn kanssa. Herra Urla, tervetuloa. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Saatte nyt puheenvuoron. Thank you very much, Madam Chair. And thanks to the honorable members of the... Paljon kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia arvoisille parlamentin jäsenille siitä, että olette kutsuneet minut tänne ja antaneet minulle mahdollisuuden vaihtaa näkökulmia eräästä asiasta, joka on erittäin tärkeä Euroopan kansalaisille. Mielestämme nimittäin elintarviketurvallisuudesta, turvallisesta ruoasta, kasveista, ru- turvallisesta ympäristöstä, luonnolle ja eläimille. Tässä haluaisin mainita muutaman asian, tuoda esiin elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn roolin ja sitten mainita muutamia onnistumisia viime vuosilta ja ehkäpä mikä tärkeintä puhua haasteista ja mahdollisuuksista ja siitä, missä tarvitsisimme teidän tukianne, hyvät parlamentin jäsenet. Ensin EFSAn rooliin. EFSAn rooli on perusasetuksissa mukana. Meidän mottomme on vankkaa tiedettä turvallisen ruoan puolesta. Tämän varjon alla me periaatteessa toteutamme kolmea perustehtävää. Yksi ja kaikkein tärkein näistä on se, että me tarjoamme tieteellistä tietoa eh, eurooppalaisten riskien hallinnoijille. Me siis annamme Euroopan komissiolle ja jäsenmaille ja parlamentille tietoa riskeistä, jotka liittyvät koko elintarvikeketjuun. Toinen tärkeä tehtävä Essalla on tiedon välittäminen riskeihin liittyen niihin riskeihin, joita elintarvikeketjussa piilee, ei vain viranomaiselle, mutta medialle ja koko suurelle yleisölle. Kolmas äh, tärkeä pilari on yhteistyö työssämme. Yhteistyö on mukana perusasetuksessamme. Se on osa EFSAn perus-DNAta. Me haluamme tehdä yhteistyötä jäsenmaiden sisarvirastojen kanssa ja yhä enemmän ja enemmän kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kuinka me sitten toimimme? Meitä on noin 470 henkilökunnan jäsentä ja meillä on etuoikeus tehdä yhteistyö miesten ja tutkijoiden kanssa yhteistyötä eri jäsenmaista. Heitä on noin 1500. Meillä on viisi vuosittaista kokousta 10 prosenttia näistä on etäkokouksia, ei enää fyysisiä, ja että EFSA tuottaa noin 500 tieteellistä julkaisua vuosittain. EFSA on 4000 tieteellistä julkaisua ja raporttia eurooppalaista elintarvikeketjua koskien tuottanut olemassaolonsa aikana. Organisaatomme on siis vankka ja se tuottaa luotettavaa, korkealaatuista tieteellistä tietoa. Siihen ei aina olla tyytyväisiä, mutta tämä on osa tieteellistä työtä ja tieteellistä keskustelua tieteen ja politiikan laadinnan alalla. Jos sallitte, voisin mainita muutaman onnistumisemme, joka on tukenut teidän työtänne vuonna 2015 riskeihin puuttumisen alalla EFSA tarjosi laajan kerjon tieteellisiä lausuntoja uusiin kasvitauteihin liittyen Etelä, Italiassa Xylella fastidiosa taudin puhjetessa. Tämä on erittäin vakava riski ja EFSA tarjosi tähän riskiin liittyvää tieteellistä tietoa välittäjäkasveihin ja muihin riskeihin liittyen. Toinen onnistumis askelemme oli Be health on monimuotoinen palvelu, joka ei sisällä vain uusia riskejä, kuten esimerkiksi neonikotiidiriskit, joita koituu mehiläisille, vaan se tarjoaa tässä yhteydessä kattavaa lähestymistapaa, että voisimme arvioida niitä riskejä, jotka uhkaavat esimerkiksi yksittäisten mehiläisyhdyskuntien mehiläisten selviämistä. Ja tässä yhteydessä haluaisin tuoda esiin erittäin tärkeän terveysriskin, jonka valiokunta tuntee luonnollisesti erittäin hyvin, riskin ihmisten terveydelle. Tässä tilanteessa yhdessä lääketurvallisuusviraston ja Euroopan tautien ehkäisyviraston kanssa keräsi tietoa ja tuotti riskien hallinnoijille mahdollisuuden antimikrobiresistenssiä käsitellä riskinä. Jos tarkastelette tulevia vuosia ja haasteita edessämme, me näemme suuria haasteita ja mahdollisuuksia tässäkin yhteydessä haluaisin mainita kolme haastetta ja kolme mahdollisuutta. Yksi näistä on se, että meidän täytyy vahvistaa Euroopan unionin riskien arviointikapasiteettia. Järjestelmä, jonka te, parlamentti ja neuvosto loitte, ja EFSAn rakenne, jossa meillä on tieteellisiä paneeleja, johtaa siihen, että me luotamme kansallisiin asiantuntijoihin. Tämä on mielestäni erittäin perusteltu toimintakykyinen, joustava ja moderni järjestelmä, mutta se on myös haavoittuvainen järjestelmä, sillä me olemme täysin riippuvaisia kansallisten järjestöjen asiantuntijoiden toimintakyvystä. Ja nyt taloudellisen kriisin aikana me huomaamme, että kumppanimme jäsenmaissa ovat myöskin suuren resurssipaineen alla, eivätkä enää ole valmiita samalla tavoin kuin olivat muutama vuosi sitten tarjoamaan asiantuntemustaan ja henkilökuntaansa EFSAn avuksi. He eivät itse asiassa tee töitä EFSAlle, vaan koko eurooppalaiselle projektille. Tämä on poliittinen kysymys. Me tarvitsisimme teidän tukianne, teidän vaalipiireissänne, jäsenmaissamme, jotta voisimme varmistaa sen, että tutkimusorganisaatiot ja riskien arviointiorganisaatiot jäsenmaissa yhä pystyvät tarjoamaan asiantuntijoitaan EFSAn käyttöön ja koko eurooppalaisen projektin käyttöön sitä kautta. Ehkä meidän pitäisi pohtia myöskin sitä, kuinka voisimme myöskin taloudellisesti tukea näitä organisaatioita, kun ne antavat henkilökuntansa tehdä töitä jopa 50 päivää vuosittain EFSAlle. Tämähän on suuri määrä, 50 päivää, heillehän ei makseta tästä. Meidän pitäisi ehkäpä palata teidän puoleenne talousarvion hallinnoijina. Meidän pitäisi tarkastella, kuinka voisimme taloudellisesti ratkoa näitä kysymyksiä. Toinen seikka on se, että me tarvitsemme enemmän innovaatioita riskin analyysitieteissä. Me huomaamme, että maailmanlaajuisesti ihmiset, elintarvikkeet ja eläimet liittyvät yhä en, liikkuvat yhä enemmän ja tämä kasvattaa luonnollisesti riskejä. Kysylellan kaltaisia riskejä tai afrikkalaisen sikaruton kaltaisia riskejä, jotka nyt siirtyvät Eurooppaan osittain myöskin maahanmuuttokriisin myötä. Meidän täytyy siis olla valmiina siihen, että uusia riskejä syntyy ja siirtyy meille. Meillä on myöskin muita riskityyppejä, kuten ilmastonmuutos ja nanoteknologian ja kloonausteknologian tai uusien kasvien jalostusteknologian kantaisia riskien lähteitä. Meidän täytyy olla varmiita. Näissä tilanteissa me tarvitsemme innovointeja ja riskianalyysiä ja tässä yhteydessä me tarvitsemme kohdennettuja analyysejä, mutta meillä ei ole tämän tyyppistä tutkimusta varten rahoitusta. Eurooppalaisilla virastoilla ei ole siis päinvastoin kuin Yhdysvalloissa talousarviota, jotta ne voisivat omaa tutkimusta tilata. Ja sitten viimeinen seikka, tämä on mielestämme hyvin tärkeä mahdollisuus tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Me puhumme matkasta totu- totuudesta luottamukseen. Nyt ei enää riitä se, että me ta- to- tarjoamme erittäin korkeaa luontoista tieteellistä tietoa, meidän täytyy myöskin luoda luottamusta tähän tietoon. Ja EFSAa välillä kritisoidaan, kun se ei julkaise tutkimustuloksia, kun me saamme turvallisuustutkimustuloksia, esimerkiksi kun tutkimuksia tehdään riskianalyysitarkoituksiin, mutta meillä on oikeudellinen puitteisto, jossa meidän täytyy toimia. Jos halutaan avoimempaa toimintaa ja EFSAn 2020 strategiaanhan avoimuus liittyy. Meidän täytyy voida julkaista tämän tyyppistä tietoa suurelle yleisölle, jotta voimme tehdä yhä uudelleen riskianalyysejä ja ehkä löytää uusia lähestymistapoja. Eli me täysin tuemme tätä avointa lähestymistapaa, mutta toisaalta me tarvitsemme myöskin ennakoitavan ja selkeän oikeusperustan tälle. Mikä sitten voisi olla Euroopan parlamentin rooli tällä matkalla? Luonnollisesti te olette kansalainsäätäjä, te olette talousarvio, vallankäyttäjä, mutta ja tätä arvostamme, te olette myöskin kriittinen kumppani matkallamme. Mielestämme on hienoa, että olette kriittisiä, sillä vain olemalla kriittisiä voimme parantaa toimintaamme. Tarvitsemme siis teidän palautettanne, jotta voimme kehittyä ja tarvitsemme palautettanne jotta tieteellinen tietomme antaisi mahdollisimman paljon lisäarvoa Euroopan yhteiskunnille. Me voimme tukea teidän lainsäädännöllistä työtänne seminaarein, kokouksin ja kuulemisiin, ja me voisimme olla jonkinlainen tieteellinen kaikupohja lainsäädännöllisen työn aikana. Mielellämme toimisimme näin. Kun palaamme mottoomme yhtenäinen monimuotoisuudessaan, uskon, että yhdessä me voimme tehdä hyvin paljon Euroopan eteen. Paljon kiitoksia ja mielelläni vastaan kysymyksiä, joita teillä saattaa olla. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Annet puheenvuoron Señor director de la ESA, por estar hoy aquí una vez más con, con, los, con los eurodiputados para explicarnos. Kiitoksia että tulitte tänne luoksemme selittämään meille EFSAn työtä. Minulla oli mahdollisuus, tai minulla on mahdollisuus olla yhteyshenkilö EFSAan, ja saatoin itse nähdä, saatoin vierailulla nähdä siellä, kuinka äh, tieteilijät valitaan, ne, jotka työskentelevät EFSAn hallintoneuvostossa. Ja eräs asia on tärkeää, ja se on ehkä asia, jota ei ole äh, julkisuudessa äh, kovasti sanottu. EFSA on toiminut jo monen vuoden ajan ja se on saavuttanut paljon, mutta paljon parannettavaakin on. Sen että itsekin esimerkiksi tutkimusten tietojen julkaiseminen ja mielestäni olisi hyvä luoda oikeusperusta sille, että tämä on mahdollista, koska jos joitakin yksityiskohtia ei tiedä, niin sitten se saattaa johtaa siihen, että on epäilyksiä tulosten suhteen, erityisesti jos tulokset ovat sellaisia, että me niitä ole toivoneet. Joten eh, EFSAn raportit ja tutkimukset ovat eh, erittäin hyödyllisiä. Eihän ole niin, että eh, nämä Parman työntekijät nämä tutkimukset tekisivät, vaan tieteilijät, jotka kokoontuvat. En sano, että tieteilijöillä paneelissa voi olla eturisiriitoja, mutta kyllähän niin saattaa käydä. Ja tiedän, että te tarkistatte kaiken hyvin tarkkaan ennen kuin tutkijoita hyväksytte, mutta tutkijaryhmä. Voiko olla, että esimerkiksi valtioiden kesken syntyy eturistiriita, eh, yritetään ehkä vaikuttaa johonkin tutkimukseen tai raporttiin. EFSAn kertomukset. Kun eturistiriitoja syntyy, voidaanko varmistaa, ei tällaisia eturistiriitoja synny laisinkaan? Teillä on hyvin paljon työtä tehtävänänne ja teillä tulee olemaan vielä enemmän työtä, kun ryhdytte arvioimaan uuselintarvikkeita tämä asetus, jonka juuri hyväksymme. Mutta mainitsitte esimerkiksi sylällä fastidiosan. Xylella fastidiosa on olivipuiden sairaus. Ja se on myös kasvitauti. Jos sanotte esimerkiksi, että tämä vaikuttaa oliviöljyyn ja kasviterveyteen, mutta myös elintarviketurvallisuuteen. Mutta meillähän on kasvitauti instituutteja, jotka voivat asian tarkistaa. Teidän ei tarvitse sitä tehdä. Te voitte katsoa, mitä tapoja on torjua tätä tautia, esimerkiksi näiden kasvien termoterapia, suosituksia, joita on tehty. Ehkä voisitte uudelleen harkita tehtäviä, että teidän pitäisi keskittyä ainoastaan elintarviketurvallisuuteen, koska sitä varten teidät perustettiin 13 vuotta sitten. eturistiriitat ovat aina ongelmat, jotka syntyvät, mutta eikö kriteereitä pitäisi yhdenmukaista, niin että kaikki virastot tietäisivät, mikä on eturistiriita ja mikä sitä ei ole. Koska jos hyväksytään ainoastaan henkilöitä työskentelemään, jotka ovat juuri vasta valmistuneita yliopistosta, koska jos on neljä tai viisi vuotta ollut ammatissa, niin voiko sitten olla aivan varma siitä, että ei ole eturistiriitä, mutta mehän toisaalta tarvitsemme juuri ihmisiä, jotka tietävät asioista jotain, joilla on kokemusta, ja siksi heidän täytyy olla työskennellyt myös aloilla, joista he sitten näitä lausuntoja laativat. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Minulla on hyvin pitkä puhujalista nyt edessäni, joten minun täytyy rajoittaa puheajat yhteen minuuttiin, koska esityslistalla on vielä asiat tämän jälkeen. Edustaja Melio. Ja, Dank, Frau Kiitoksia, puheenjohtaja. Olet iloinen siitä, että te, herra Url, olette jälleen kerran valiokunnassamme paikan päällä keskustelemassa meidän kanssamme. Minulla oli tilaisuus käydä paikan päällä tutustumassa EFSAn työhön. Minun tehin, teki suuren vaikutuksen siellä järjestetty tieteellinen paneelikeskustelu. Tämä tieteellinen keskustelu on perusta kaikille. Te sanoitte, että jäsenvaltiot yhä enemmän epäröivät ja ovat vähemmän halukkaita lähettämään asiantuntijoitaan EFSAn palvelukseen. Yhtäältä kyse on rahasta, siitä voiko saada sen korvauksen tästä, mutta toisaalta kysymys on myöskin siitä, miten houkutteleva EFSA on. Kenties te voitte myötä vaikuttaa siihen, että EFSAn maine paranisi ja se houkuttelisi ihmisiä enemmän. Sitten riskiarvioinnista. Te sanoitte, että nyt tässä täytyy lähteä uusille teille, mutta tarvitaan myöskin uusi oikeudellinen kehitys, kehys, tulkikorjaa. Ja toivon mukaan me voimme auttaa sen aikaansaamisessa. Thank you, Mrs. Uh... Edustaja Meissner seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös siitä, että tulitte tänne. Minulla oli onni olla viimeksi tässä EFSA-valtuuskunnassa ja näin paikan päällä, mitä työtä teette. Te teette erittäin hyvää työtä. Kaksi asiaa. Ensimmäinen kysymys on, että sanoitte, että tarvitaan enemmän yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Minä haluaisin tietää, miten sen teette. Minäkin olen sitä mieltä, että näin täytyy tehdä, koska mielestäni kansalaisyhteiskunnassa usein päätetään ei tieteellisen tutkimuksen pohjalta, vaan enemmänkin tunnepohjalta ja olisi ehkä hyvä nähdä, miten äh, tieteellinen tutkimus otetaan vakavasti. Jos olemme aina niin kriittisiä, niin monet asiat eivät olisi kehittyneet. Kritiikkihän on hyvää, mutta kuitenkin. Ja sitten anti äh, mikrobiresistenssistä. Ähm, nythän meillä on, äh, olemme kuulleet näistä ruiskeista, joiden avulla voidaan luopua antibioottien käytöstä. Miten antibioottien käyttöä eläinten kohdalla voitaisiin vähentää entisestään? Josta Eichhout. Didn't, I was pointing at the others. Minä luulen, että joku muu olisi puhunut. En itse oikeastaan halunnut puhua. Edustaja Crosstead. But they come. Yes, after. Don't worry. Yeah. Ei hätä, kyllä teidän vuoronne tulee. ma, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors moi... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, puhua teille päätöksestä, jonka Euroopan komission pitäisi pian tehdä glyfosaattiin liittyen. Tämä on tuote, jota käytetään monissa äm, torjunta-aineissa ja se huolestuttaa meitä suuresti. EFSA on todennut, että glyfosaatti ei aiheuta suuria vaaroja, kunhan noudatetaan käyttöohjeita ja pitäydytään suositellussa käyttömäärissä. Kuitenkin on tietoja siitä, että käyttö saattaa olla vaarallista, kun se yhdistyy muiden aineiden käyttöön olisi ehkä loogista, että tämä tuote sallitaan, mutta kielletään muita tuotteita, joissa sitä esiintyy tämän riski, yhdistelmäriskin vuoksi. Kuinka EFSA ei ole ottanut huomioon näitä riskejä, kun niistä on paljon tietoja, ja kuinka te olette valinneet suosituksenne? Kiitoksia. Edustaja Salimovic. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, ja kiitoksia toiminnanjohtajalle siitä, että hän on paikalla. Haluaisin yksinkertaisesti esittää kaksi kysymystä. Olemme täysin tietoisia siitä, että nyt esitetään jopa täysin vastakkaisia vaatimuksia virastollenne. Aiemmat puhujat totesivat, että vaadimme esimerkiksi sitä, että asiantuntijat ovat täysin riippumattomia, mutta toisaalta vaadimme asiantuntevaa väkeä, jotka tietävät, että miten homma hoidetaan. Kysymykseni kuuluu, minkälaisen mandaatin haluaisitte työssänne asiantuntijoiden kanssa? Toinen kysymys. Mitä teidän mielestänne teidän virastonne voi tehdä mikrobilääkeresistenssin suhteen? Esitän tämän kysymyksen täysin avoimesti. Minä olen täysin tietoinen tästä ongelmasta. Haluaisin tietää, mitä te voitte tehdä ja tarvitsetteko te jonkinlaisen mandaatin sen tehdäkseen. Kiitoksia. Thank you. And... Kiitoksia. Sitten rouva Auken. And I just have one question. Kiitoksia oikein paljon. Ja minulla on vain yksi kysymys, joka on myös vähän niin kuin kommentti siihen, mitä täällä on sanottu eturistiriidoista. Hyvän hallinnon mukaisesti yksikään, yhdelläkään viranomaisella pitäisi olla minkäänlaista eturistiriitaa mikään julkilausuma ei riitä, pitää selvittää, onko tämä järkevä ihminen, maksako hän veronsa, onko hänen Facebook-sivunsa oikea. Ei, ei, siis ei kuulu meille. Tätä eturistiriitaa ei saa olla. Meidän on varma, koska tämä on ongelma kaikissa virastoissa, että eturistiriitoja on. Ja sitten sanotte, että että riittää, jos tehdään vain tällainen ilmoitus eturistiriidoista, mutta Pitää seurata tätä jatkuvasti ja katsoa, että noudatatteko parhaita sääntöjä. Ei yhtään eturistiriitaa missään viranomaisessa, joka tekee päätöksiä meidän puolestamme. Ja tietenkin te löydätte asiantuntijat. Ainoastaan ne ihmiset, jotka ovat mukana teollisuudessa, sanovat, ettei voi löytää asiantuntijoita. Kyllä te pystytte, jos te etsitte. Mrs. Dornano. Edustaja Dornano. Merci, madame. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin palata tähän glyfosaattikysymykseen, sillä EFSA pitää epätodennäköisenä, että vain glyfosaatti olisi syöpää aiheuttava ihmisissä. Tämä lausunto on kuitenkin jotakin, äh, mistä huolimatta noin sata asiantuntijaa ympäri maailman on vedonnut komissioon, äh, kun tämä on kuitenkin tuotteita pidetään hyvin vaarallisena hormonihäiritseenä ja jota pidetään nykyisin myöskin todennäköisesti syöpää aiheuttavana tuotteena. Te olette itse todenneet, että asiantuntijat pyrkivät häventämään pian epä, erimielisyyksiä glyfosaatin suhteen. Tämä EFSA 2020-strategia avoimuus, siinä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Yhteistyö kansalaisten kanssa mukaan lukien riskien vähentämiseksi. Kuten sanoit, että glyfosaatti on teidänkin mielestänne hyvin kiistelty kysymys. Onko teillä joitakin sellaisia tietoja, jotka eivät eh, ole täyttäneet eh, teidän asiantuntijavaatimuksianne ehm, turvallisuuden suhteen, että voisimme tämän asian nyt eh, selventää kaikkien elintarviketurvallisuuden eteen lopultakin. Kiitos. Edustaja Petterille. Hello. Kiitoksia paljon. Minä olen täällä päin. Kiitoksia siitä, että käytätte aikaanne keskusteleksenne meidän kanssamme. Te pyysitte, että me luotamme tiedemiehiin. Tietystikin kysymys täällä kuuluu useinkin, mihin tiedemiehiin kannattaa luottaa. Kun on kyse esimerkiksi glyfosaatista, on osoittautunut, että eri tiedemiehet ovat saman aikaan tullut täysin erilaisiin johtopäätöksiin. Voimme epäillä olla epäilemättä heidän lähestymistapansa asiaan. En halua tässä nyt millään tavalla saarnata, mutta kun kysyin sairaanhoitajalta vanhankodissa, jossa äitini asui, sitä yhteisvaikutusta, joka on 15 lääkkeliä tähän hän syö päivittäin. Vastaus oli, että mitään tieteellistä näyttöä ei ole lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Kaikki nämä kysymykset, kuka, missä, mitä, milloin ja millä rahalla tekevät mitäkin, ovat erittäin poliittisesti relevantteja kysymyksiä. Tiede saattaa kallistua yhden suunnan takaa toisille. Me täytämme politiikkaa. Haluan tietää, että EFSA on niin ammattimainen ja eettinen instituutio kuin vain mahdollista, niin että epäilykset, joita joskus on herännyt sen toiminnan suhteen, eivät pidä paikkaansa. Tästä on meillä varmaa. Edustaja Hoisling. One minute, please. Mutta vain yksi minuutti. Äh, niin. Ra, Url, te äh, odotitte meitä kritiikkiä ja saatte sitä, koska minä palaan vielä tähän konfliktiin on kanssa glyfosaatin äh, luvan varaistamisesta. Minusta kyllä omituista, että olette eh, menneet konfliktiin WHOn kanssa, raportin kanssa sanoitte, että olette Facebook eh, tieteilijä, häntä kritisoitte Facebook-tieteilijäksi, se oli kovin voimakasta kritiikkiä. Äh, oletteko myös kritiikkinne muuttaneet äh, nettisivuillanne, kuten WHO on pyytänyt? Äh, en usko, että voitte glyfosaatin kohdalla arvioida salaiset tutkimukset korkeammalle kuin WHO on riskinarvioinnin, joka on ainakin julkinen. Ja jos te sitten sanotte, että ette näe mitään riskiä ja äh, kymmeneksi vuodeksi haluatte tämän luvan varaistaa ilman tätä eurooppalaista äh, periaatetta, että täytyy varovaisuusperiaatetta soveltaa, jos joku riski on olemassa, niin sitten minä en ymmärrä tätä laisinkaan. Eikö glyfosaatin kohdalla ole äh, tätä varovaisuusperiaatetta, vai onko tässä jotain taloudellisia tekijöitä taustalla? Sanokaa se rehellisesti. Sitten edustaja Potts. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. minä tulen aina olemaan kriittinen kumppani teille, hyvä toiminnanjohtaja. Olen aina niin tehnytkin älkäämme nyt puhuko glyfosaatista, tulemme keskustelemaan siitä myöhemmin, mutta minua kauhistuttaa tämä päätöksentekoprosessi Euroopan unionissa. Aluksi meillä on tieteellisiä tutkimuksia, jotka on, ovat rahoittaneet tai jopa toteuttaneet ne ihmiset, jotka tulevat saamaan rahallista hyötyä tuotannossa. Tämähän on komitologiaa. Teollisuus tarjoaa teille luottavaa teolli- tieteellistä tietoa ja sitten lopussa mutta ilman minkäänlaista demokraattista valvontaa komissio päättää jotakin. Ja me olemme aina uudelleen muka yllättyneitä siitä, että eturistiriitoja esiintyy viranomaisissamme. Ettekö ole sitä mieltä, että on ongelma, jos tieto tulee niiltä ihmisiltä, jotka voittavat lopputuotannosta rahaa? Tämähän on eturistiriita kysymyksen ydin teidän virastonne kohdalla. Kiitos. Edustaja Riväsi. E kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä toiminnanjohtaja siitä, että te olette täällä paikalla. Sillä on hienoa, että voimme keskustella näin silmästä silmään ongelmista. Minä olen sitä mieltä, että virastonne tarvitsee luotettavuutta ja tuottavuutta. Ongelma, ja tämä ei ole ainut ongelma, mutta glyfosaattiongelma on se, että luottamus on nyt menetetty. Selitän teille miksi. Kun tämä väittely on käyty WHO ja EFSAn välillä, kyseessä oli itse asiassa väittely, jossa EFSA eh, oli arvioinut vain vaikuttavaa ainetta ja WHO koko tuotetta. Me olemme eurooppalaisia edustajia, meidän täytyy kuluttajien terveyttä suojella. Eurooppalainen kuluttaja Saksassa, Ranskassa tai Unkarassa ei käytä glyfosaattia, se käyttää Roundup-tuotetta. Roundup-tuote on jotakin, missä on vaikuttavia ainesosasia, noin viitisen sataa. Meidän ei pidä vain vaikuttavaa ainetta tutkia, sen pitäisi, meidän pitäisi tutkia kaikkia niitä tuotteita, missä esiintyy tätä vaikuttavaa ainetta. EFSA ei mikään estänyt tutkimasta nimenomaan sitä tuotetta, sitä ainetta, jonka kuluttajat saavat käsinsä. Mitä nyt tapahtuu? Ympäristöministerit tulevat kieltämään tuotteita ja ne eivät ole saaneet EFSAn asiantuntemusta, joka voisi todeta, että kaikki eri tuotteiden, glyfosaattituotteiden eri tyypit saattavat olla hyvin syöpää aiheuttavia. Tämä on se ongelma. Teidän olisi pitänyt ennakoida tämä ongelma. Siksi teitä kritisoidaan. Ellemme saa aikaan uutta luottamusta teidän suhteenne, niin tulevaisuudessa mikään ei suju. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä on vain kaksi lyhyttä kysymystä. Kiitoksia, että tulitte tänne hyvä toiminnanjohtaja, ja kiitoksia, että vastasitte kysymyksiinne. Halusin kysyä, voisitko kertoa jotain eh, hormonijäämistä useissa lihalajeissa ja mikä hetkinen tilanne on ihan lyhyesti. Onko tilanne parantunut vai heikentynyt? Ja toinen kysymys, joka on Euroopan kansalaisille erittäin tärkeä meillä on yhä enemmän todistusaineistoa siitä, että elintarvikkeiden äh, laatu samalta tuottajalta suurissa markettiketjuissa, joissakin niin kutsutuissa uusissa Euroopan jäsenvaltioissa verrattuna eh, niin kutsuttuihin vanhoihin jäsenvaltioihin on erilainen. Eli siis laatu on erilainen Unkarissa, Tsekin tasavallassa, Puolassa kuin lännessä. Eli idässä samoissa tuotteissa on eri ainesosat ja laatu on huonompi. Kiitoksia. Minä pidän kyllä virastosta yleensä, mutta kun päätökset tehdään niiden kohdalla päätökset tehdä glyfosaatti on tässä yksi seikka, toinen kysymys nikotiini. Ja kun on kyse glyfosaatista, kun WHO tekee päätöksen ja sanoo, että se on todennäköisesti on aiheuttava aine, ja sitten EFSA tutkii asia, mutta tutkii vain vaikuttavaa ainetta, jotta sellaisia tieteellisiä tuloksia käyttäen, jotka ovat julkisia. Silloin tässä kyllä herää hyvinkin paljon julkista keskustelua. Henkilökohtaisesti katson, että glyfosaatti pitäisi välittömästi kieltää tieteellisen näytön pohjalta. Mitä mehiläisiin tulee? Mehiläisiä kuolee äh, läjä päin. Tämä on sellainen aihe, joka askarottaa meitä myöskin vaalipiirissä. Me minua kiinnostaisi tietää seikka, te tulette sellaiseen johtopäätökseen neonikotiniidin käytöstä, että se on suuri riski, riskiä aiheuttava aine. Ja että vuonna 2011 aion tehdä uusia tutkimusta, etteikö nykyisen tiedon pohjalta kieltä tämän aineen käytön mehiläisten vuoksi vai ette? Thank you. Kiitoksia. Edustaja Dorfman. Ja danke, Kiitoksia. Hyvä toiminnanjohtaja, että olette jälleen täällä meidän valiokunnassamme. Minulla on kysymys. Mielestäni aivan oikein puhuitte siitä, että me eh, yhä eh, useammin tuomme haitallisia tauteja ulkomailta. Ksylellä eh, fastidiota mainittiin, mutta myös on muita tuholaisia, jotka eräs esimerkiksi, joka aiheuttaa satojen miljoonien tuhot vai viini alalla. Meillähän on Euroopassa 18 vapaakauppasopimusta, ei pelkästään, tai neuvottelemme niistä ei pelkästään TTIPistä. Vaikka minä periaatteessa kannatan näitä neuvotteluja, niin minulla on sellainen vaikutelma, että ajatellaan, että nämä kasvinterveys määräykset on vähän ärsyttäviä, jotka pitäisi oikeastaan uhrata näiden neuvottelujen puolesta. Kun tällaisia vapakauppasopimuksia neuvotellaan ja mennään kasvinsuojelualalle, niin onko EFSA tässä mukana? Oletteko te seuraamassa tätä vai kuka päättää näistä kasvinsuojelutoimista, kun on kyse kasvien tuonnista Eurooppaan ja kuka päättää, että mitä sääntöjä noudatetaan ja mitä ei? Kiitoksia. Sitten edustaja Capesson Ruiz. Señor, yo quiero darle las gracias por su intervención. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja haluaisin kiittää toiminnanjohtaja Urlea. Me elämme nyt, hyvä toiminnanjohtaja, tieteellisen vallankumouksen hetkeä ja hyvin paljon muuttuu nopeasti. Olemmeko me kyllä nopeita reagoimaan näihin muutoksiin? Meillä on hyvin paljon haasteita. Me tarvitsemme selkeän kannan Euroopan unionissa ja meidän täytyy voida luottaa kantoihimme, sillä aivan selvästikin meillä on riskejä, jotka uhkaavat kansanterveyttä. Te sanotte, että tarvitsemme suurimman budjetin, jotta voimme palkata tutkijoita tutkimuksen suorittamaan. Ymmärrän, että te tarvitsette budjetin, mutta tarvitsette myöskin eri maiden eh, riippumattomien tutkijoiden muodostaman paneelin, niin että saamme luotettavaa tietoa. Ja on myöskin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta on mukana päätöksentekoprosessissa EFSassa. Olen kyllä samaa mieltä tässä, mutta kuinka he, te saatte heidät mukaan? Kuluttajafoorumit ovat hyvin järjestäytyneitä. Te voisitte turvautua niihin. Tarvitsemme myöskin selkeitä merkintöjä. Tällä hetkellä selkeiden merkintöjen puute rajoittaa tiedon saantia ja tämä luo syrjivän tilanteen. Tässä kyseessä on se, kuinka me välitämme tietoa. Meillä on tärkeitä välineitä. Ja on tarpeen, että me emme vain kiellä tuotteita. Meidän täytyy varmistaa se, että tieto liikkuu kunnolla ja että me voisikin, voimme tukea innovaatioita. Kiitoksia. Briefly. Lopuksi edustaja Fjellner. Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin tässä nyt kyllä kovasti ammutaan pianistia. Äh, täällä on paljon ihmisiä, jotka eivät äh, ilmeisesti ole äh, tyytyväisiä siihen, miten tiede kehittyy. Ei ole kyse vain glyfosaatista, vaan geomaista, kasvinsuojelusta ja niin poispäin. Ja sitten paljon aikaa hukataan siihen, että kritisoidaan sitä instituutiota, jolta olemme pyytäneet tieteellisen suosituksen asetusten mukaisesti. Ja mielestäni valitettavasti tämä kuvastaa hyvin paljon, on no hyvin paljon samankaltaista kritiikin kanssa, jota IPCClle esitetään. ilmastonmuutoksen epäilijät esittävät. Me emme pidä tästä, meillä on omat tieteilijämme. Mutta miten Euroopan unioni voi luoda luottamusta sen sijaan, että tehdään poliittinen ura siitä, että poistetaan luottamus, jota tieteelle tarvitaan yksi kysymys vaan. Verrataanko tässä nyt WHOta ilmastoepäilijöihin? Okei. Okay, Ei, vaan teitä. No dialogues, please. Uh, so... Hyvä on, kiitos. Ei mitään vuoropuheluja täällä. No niin, teillä on paljon kysymyksiä vastattavina, mutta vain viisi minuuttia käytössänne valitettavasti, joten jos voitte, ette voi kattaa kaikkia, niin lähettäkää vastaukset kirjallisina, jos mahdollista. Kiitoksia, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon tästä päävaltaisesta kysymysryöpystä. Tämä on hyvä merkkiä, nähdäkseni viisi minuuttia, mikäli sään puheenjohtaja. Tämä ei ole hyvä juttu, koska en tietenkään voi yksityiskohtaisesti vastata kaikkeen siihen, mitä te kysytte. Ehkä voin antaa vastauksia osittain kirjallisesti. Glyfosaatti oli merkittävä aihe. Haluan sanoa siitä muutaman sanasen. Ja siitä ristiriidasta, joka meillä on WHOn kanssa. Mutta ei meillä mitään ristiriitaa ole VH kanssa kauppaan Irakin kanssa. Tästä täytyy selventää. Pehon sisällä on erityiselin, joka tarkastelee kasvien suojeluainejääniä IRP. Siellä sisäisesti tarkastellaan sitä, kuinka arvioidaan näyttöä. Ja sitten me käytämme jotain salaisia tutkimuksia. Yksi asia ovat säännöllistä tutkimustyötä ei julkaista. Ja toisaalta se, että tarkastelemme aktiivisia aineita, vaikuttavia aineita elintarvikkeissa. Euroopan parlamentti yhdessä neuvoston kanssa määritteli lainsäädännön, jonka valossa kasvinsuojeluaineita arvioidaan Euroopassa. Ja siellä on selkeästi roolit määritelty. Roolimme on se, että EFSA arvioi vaikuttavia aineita ja komissio tekee päätöksen EFSAn tieteellisen arvion pohjalta ja muu, muiden legitiimien tekijöiden pohjalta ja päättää antaa tai olla antamatta luvan tietyksi ajaksi. Ja vasta sitten jäsenvaltiot astuvat kuvan mukaan. Niillä on oma erityinen roolinsa arvioida itse tuotteita, joita aiotaan tuoda maiden markkinoille. Yhdessä tämän luettelon kanssa, jossa on aineisosia ja lisäosia mukana. Me odotamme tätä lainsäädäntöä. Vastauksena kysymykseenne. Komissio on pyytänyt meitä tarkastelemaan yhtä ainesosaa, jota käytetään myöskin glyfosaatin yhteydessä taloamiinin roolia. Essa on tutkinut asiaa ja katsonut, että taloamiini saattaa olla mahdollisesti karsinogeeninen syöpäaiheuttava aine. Ja se on kehottanut komissio tekemään lisätyötä tämän suhteen, lisätutkimusta. EFSA tietystikin on valmiina toimittamaan komissiolle ja jäsenvaltioille prioriteettiluettelon ainesosista, ja tätä luettelua voidaan arvioida sitten prioriteettijärjestyksen mukaisesti. Olemme valmiita kyllä tukemaan komissiota sen tekemässä työssä ja myöskin jäsenvaltioita harmonisella tavalla, kun pyritään arvioimaan näitä ainesosia. Ja hakijan täytyy toimittaa tietoa ja tutkimustietoa, joka antaa riittävästi näyttää tuotteen turvallisuudesta. Hakemuksen esitteellä on tämä juridinen velvoisuus, Mikä halutaan tehdä toisen, laki täytyy muuttaa. Eli hakijan täytyy toimittaa tutkimustuloksia ja tutkimukset täytyy toimittaa OECD-sääntöjen mukaan hyvissä laboratorio-olosuhteissa tiettyjen sääntöjen mukaan. EFSAlla on raaka tietoa käytössään, eikä aina ole samaa mieltä kuin hakija. Ja arvioimme tutkimukset uudestaan, koska meillä on tämä raaka käytössä. Me Lisäksi EFSA käyttää kaikkea mahdollista tietoa, joka on markkinoilla saatavilla. Sen tietystikin otimme myöskin IARKin johtopäätökset oman arvioimme ja loppu johtopäätöksiä kuin teimme. EFSA käyttää hyväkseen laajinta mahdollista näyttöä ja sitten ja juuri näin laki meitä velvoittaa tekemään. Tämä saattaa yksi syystä, miksi olemme toimineet eri lailla kuin IARC. Me tarvitsemme suurempaa määrää näyttöä, koska meillä on pääsy tähän tietoon. IARC on päättänyt olla katsomassa tätä tietoa, koska heillä on erilaiset säännöt. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että he tekivät juuri tismalleen yhtä hyvää työtä kuin mekin. Emme millään tavalla epäile, etteivätkö he tekisi erinomaista tieteellistä työtä, mutta teillä on erilaiset toimintakehykset ja erilaiset säännöt ja erilainen näyttö, jota tutkijat ei ole millään tavalla yllättävää, että lopputulos on erilainen. Eikä tämä nyt ensimmäinen kerta suinkaan. Tästä sattuu hyvinkin usein. Sellaista, että IRG eurooppalainen järjestelmä päätyvät eri johtopäätöksiin, mutta kumpaankin suuntaan. Joskus eurooppalainen järjestelmä on tiukempi, lainausmerkeissä, luokittelussaan, tai joskus IRG-järjestelmä on tiukempi. Mutta vasta nyt kun kyse on glyfosaatista, vastaan nyt tästä syntyi tällainen poliittisesti kuuma peruna. Minä sanoin sen, että tilanne ei tietystikään ole hyvä. Me kutsuimme IRKin keskustelun meidän kanssamme asiasta. Tämä tilaisuus menetettiin. Tämä koko se onnistunut, mutta jatkossakin me aiomme vaalia tiede, tiede piireissä vuoropuhelua ja mentäisiin parempaa yhteistyötä myöskin kansainvälisten kumppanien kanssa niin, että tällaisista tilanteista voidaan välttyä, koska tämä on hämmentävää päätöksentekijöiden kannalta. Meidän täytyy mennä vielä pidemmälle yhteistyössä. Niillä samanlaiset menetelmät ja sama näyttö, samat tiedot, niin täytyy välttyä siltä, että tulee eri johtopäätöksiin. Pelkään pahoin, että nyt kun rova puheenjohtaja minun mulkoilee, että viisi minuuttia tässä jo kului ja minut tässä kohta vaiennetaan mikäli sallitte, vastaan vielä kirjallisesti kysymyksiin ja kenties jossakin muussa muodostelmassa voidaan jatkaa tätä vuoropuhelua. Ilomielin jatkan vuoropuhelua ja vastaan kysymyksiin. Ilomielin myöskin otan opikseen teidän kysymyksistä, mikä katsotte, että me emme ole oikeilla raiteilla. Mutta minä olen kyllä erittäin vakuutunut siitä, että EFSA tekee työtä, mutta voimme tehdä vielä parempaakin työtä. For the time Pyydän anteeksi, että painostin teitä ajan suhteen? Järjestyspuheenvuoroon. Meillä on yksi lausunto, joka ei ole ehkä Envin kaikkein e, tärkein lausunto. Eikö sitä voida siirtää iltapäivälle ja jättää tämä 10 minuuttia tätä keskustelua? Tämä on tärkeämpi. Ei meillä tämä vieras ole aina täällä, joten haluaisin antaa hänelle enemmän aikaa e, vastata kysymyksiä ja siirtäisin e, tämän toisen aiheen. Mielestäni semmoisi sopivinta. kun minä en ole se, joka täällä päättää asioista, minä olen täällä pomon sijaisena, puheenjohtajan sijaisena. Joten vastaus on ei. Näin lyhyet tietynäkkäästi. Meillä ei ole esiristalla tilaa iltapäivällä. May I? I come back. I would come back whenever you want. We... Tulen kyllä takaisin kokoukseen, milloin vain haluatte. Minulla olisi jatkamaan tätä vuoropuhelua ihan milloin se vain teille sopii. We will schedule another meeting. No, toisessa kokouksessa voimme jatkaa keskustelua herra Urlin kanssa. Kiitoksia. Nyt sitten viimeisen asian pikaisesti. Kyse on ihmiskaupan torjunnasta EUn ulkosuhteissa ja annan puheenvuoron esittelijälle edustaja Mikko Lashikille. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Uh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti, hyvin tiiviisti, jossa on huomioon vielä kollegat. Ihmiskauppa on nykyisin yksi kaikkein pahimpia rikoksia, sillä kirjaimellisesti se muuttaa ihmiset hyödykkeiksi. Tämä hirvittävä nykyaikainen orjuuden muoto rikkoo vakavasti perusoikeuksia. Ihmiskauppiaat hyötyvät haavoittuvaisista ihmisistä saadakseen taloudellista hyötyä, ja tämä on perusperiaatteidemme vastaista ihmisolentojen, ihmisen kehon ja sen osien kaupallistamisen kiellon vastaista, kuten Euroopan unionin peruskirja meitä jo muistuttaa, inhimillinen arvokkuus ja yksilön arvokkuus ovat kaikkien toimiemme keskiössä. Siksi tämä aloite on oikea-aikainen. Me pyrimme puuttumaan tähän erittäin vakavaan ongelmaan, jolla on huolestuttavia seurauksia. Yli 20 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti joutuu ihmiskaupan uhreiksi, seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi tai joutuu orjuuden kaltaisiin oloihin. Ihmiskauppa on Euroopan unionin lainsäädännön määritelmän mukaisesti rekrytointia, kuljetusta ja säilytystä ihmisten osalta mukaan lukien ihmisten siirron ja kuljetuksen, uhkailun ja muun pakettomisen kautta, sieppaamisen kautta, petoksen kautta, tai väkivallan väärinkauton avulla tai ihmisen haavoittuvaisuuden hyvinkä, hyväksikäytön avulla tai hyötyä tai maksua ja tarjoamalla saatava valta sellaisen ihmisen yli, joka halutaan saattaa hyväksikäytön piiriin. Lähestulkoon kaikissa maissa ongelma on olemassa maat ovat joko lähtösiirtymä- tai kohdemaita tai jonkinlainen yhdistelmä näistä kaikista. Erityisen haavoittuvaisia ihmisryhmiä ovat lapset, vanhukset, naiset, seksuaalisen hyväksikäytön vuoksi ja tämän lisäksi sairaat ja köyhät ihmiseksi. Jotta voisimme tehokkaasti vastustaa ihmiskauppaa, meidän täytyy olla johdonmukaisia ei vain eurooppalaisessa lähestymistavassamme Euroopan unionin alueella, vaan myöskin ulkomailla ja suhteissamme kolmansiin maihin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vaatia ihmisoikeuslausekkeita sopimuksiin. Siksi Euroopan unionin strategia niin urien suojelun, rikosten ehkäisyn ja rikollisten vastuuseen saattamisen alalla on tervetullut. Tämä valiokunta keskittyy kansanterveyteen ja siksi haluaisin kiinnittää huomionne kysymyksiin, jotka ovat mukana lausuntoluonnoksessa. Ensimmäinen näistä on se, että terveydenhuoltohenkilökunta on todennäköisesti ensimmäinen ja ainut taho, johon uhri on yhteyksissä. Hyvin usein uhrit ovat yhteyksissä terveydenhuoltohenkilökuntaan ja näiden asiantuntijoiden pitää tietää, mitkä merkit ovat ihmiskaupan merkkejä, että he voisivat helposti auttaa tutkijoita ja poliisia heidän työssään. Terveydenhuoltohenkilökunta on myöskin tärkeässä roolissa, kun pyritään uudelleen sopeuttamaan uhreja jokapäiväiseen elämään. Toinen kohta laiton ihmiskauppa elinten poistamisen tähtäivä ihmiskauppa on jotakin, mikä rikkoo perusoikeuksia hyvin vakavasti. Kaupan uhrit eivät useinkaan tunne niitä pitkän aikavälin vaikutuksia, erityisesti lääketieteellisiä ja psykologisia vaikutuksia, joka elinten poistumisella saattaa olla ja meidän täytyy tarjota heille hoitoa ja psykologista tukea. Tämä ilmiö on yhä huolestuttavan pienemmän kuin koskaan ennen tällä hetkellä. Kun ajattelemme pakolaisia ja maahanmuuttokriisiä Euroopassa, meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, kuinka ihmiskauppa saadaan kitkittyä pois, sillä nämä ihmisryhmät ovat erityisen haavoittuvaisia. Lisäisin tähän jotakin, mikä minulla ei tekstissäni vielä ole. Olette ehkä kuulleet tuhansista lapsista, jotka ovat kadonneet viime vuonna maahanmuutto virran myötä. On kymmeniä tuhansia lapsia, jotka ovat kadonneet ja me emme tiedä, missä he ovat. Ja minä oletan, että he ovat jo joutuneet ihmiskaupan uhreiksi. Hyvät kollegat, odotan mielenkiinnolla keskusteluitamme tässä asiassa. Toivon, että voimme tätä pöyristyttävää ihmiskaupparikosta vastustaa tehokkaalla lainsäädännöllä. Kiitoksia. Joo, Kiitoksia. Anna puheenvuoron edustajan Dallille. Kiitoksia, puheenjohtaja. Itse asiassa ihmiskauppa on nykyinen orjuuden muoto. Tämä on asia, jonka äh, valmistelija lausunnossaan hyvin äh, selittää. Kun me puhumme ihmiskaupasta, me puhumme usein ihmisistä, joita äh, hyväksikäytetään seksuaalisesti, heidät pakotetaan tiettyyn työhön mukaan lukien rikolliseen toimintaan. Tässä on kyse siis yksilön vapauden ja arvon loukkauksesta. Tässä on kyse hirveimmästä rikoksista. Tässä äh, lausunnossa on mahdollisuus katsoa niitä syitä, miksi yhä useammat ihmiset jäävät ihmiskaupan uhreiksi. Meidän täytyy löytää tämän ongelman ydin ja syy, ja tässä on kaksi asiaa, jotka liittyvät valiokuntamme työhön. Ensinnäkin on erittäin tärkeää korostaa ilmastopakolaisten roolia ja kuinka ilmastonmuutos voi olla jälleen yksi ihmiskaupan syy. Ihmiset, jotka joutuvat ilmastonmuutoksen takia muuttamaan kotipaikastaan muualle, ovat todellisuus, joka on otettava vakavasti huomioon. Ihmiset, joihin tämä todellisuus vaikuttaa, ovat suuremmassa vaarassa joutua ihmiskauppiaiden uhreiksi, koska he ovat joutuneet valtiottomaksi johtuen voimakkaasta ilmastonmuutoksesta – ja meillä on kansainvälisissä puitteissa puutteita eh, tässä asiassa. Kansainväliset puitteistot, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin ja ilmastonmuutokseen, ovat liian heikkoja, jotta voitaisiin antaa eh, kohdistettua tukea ilmastopakolaisille. Ja tähän päivään mennessä meillä ei ole laillista määritelmää ilmastopakolaisesta ja Euroopan parlamentin on tehtävää työtä tämän asian eteen. Sitten meidän pitäisi puhua laittomasta ihmiskaupasta, e- elinten poistamiseen tähtävästä e- ihmiskaupasta. Tässä lainsäädännössä on puutteita samoin lain valvonnassa, erityisesti kolmansissa maissa, kun globalisaatio ja tiede- ja viestintäteknologia on kehittänyt erityisesti tämä pimeä verkko Tämä helpottaa rikollisten toimintaa. Uhreiksi joutuvat erityisesti kodittomat, köyhemmät ja maahanmuuttajat. Jäsenvaltioiden pitäisi torjua elinkauppaa tehokkaammin Interpolin kautta. Komission jäsenvaltioiden kanssa täytyisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta voitaisiin ehkäistä tällaista äh, elinturismia, jotta voitaisiin äh, välttää tämän tyyppinen ihmiskauppa. Ja odotan kovasti yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos sitten edustaja Nesmaakar. Thank you well. Kiitoksia. Aion nyt puhua hollantia. Haluan kiittää esittelijä erinomaisesta pohjatyöstä. Herra Mikolasic, kiitos siitä. Ryhmäni koordinaattorina ja ihmisoikeuksien alivaliokunnassa – ja ulkoasianvaliokunnan jäsenenä pidän erittäin tärkeänä tätä erittäin ikävää todellisuutta, taistelua, laitonta adoptiota ja elinkauppaa, ihmiskauppaa, naisten ja lasten kauppaa vastaan. Tämä täytyy asettaa e- absoluuttiseksi prioriteetiksi. Esittelijä viittaa aivan oikein siihen seikkaan, että ihmisoikeudet ovat keskeisessä asemassa ja sen pitä, niin pitäisi olla kaikessa, kaikessa EU-politiikassa. Envi-valikunnan lausunnossa Haluaisin erityisesti kiinnittää huomiota laittomaan elinkauppaan. Eleten, joka ei ole enää parlamentissa Britain Rebels, on hyvin paljon tehnyt Euroopassa työtä tämän asian suhteen. minulta tässä hänen linjauksiaan. Ja kun on kyse kaupallisesta elinkaupasta, se täytyy voida estää ja myöskin varmistaa rangaistavuus Mikäli osallistuu laittomaan elinkauppaan, ei saa päästä niin kuin koira veräjästä. Euroopan unionin tasolla pitäisi pohtia myöskin ennaltaehkäiseviä toimia, valistustoimia ja pitäisi kertoa myöskin vaarat, jotka liittyvät elinten luovuttamiseen ja myöskin kehityspolitiikan puolella pitäisi kiinnittää huomiota tällaisiin seikkoihin. Euroopan unioni ei mitään täytyy puhuta rajoittaviin ongelmiin, koska tämä saattaa muuten vain lisääntyä, mikäli eu alueella on kysyntää laittamille elimille. Tämä vain lisää tätä ilmiötä. Vuosittain tuhannet eurooppalaiset, mikäli käytetään silmien hyväkseen, tämä vain lisää tätä ilmiötä. Elinten luovuttamista pitäisi lisätä, vapaaehtoista luovuttamista. Lisäksi pitäisi paremmin tehdä työtä, jotta eräiset järjestelmät, kuten Eurotransplant ja Skandiatransplant, toimisivat paremmin yhteen, keräsivät tietoa ja myöskin varmistaisivat elinten jäljitettävyyden lisäksi jäsenvaltioiden jotka eivät ole vielä mukana yhteistyöjärjestössä, pitäisi myöskin tulla mukaan vihdoinkin. Koska juuri mittakaava, suuri mittakaava on tärkeä, kun on kyse elinten luovutuksesta. Tässä olivat minun huomioni tai ryhmäni huomiot ja kiitoksia erämästä yhteistyöstä esittelijälle. Marse. Edustaja Amarji. Madame la Présidente, merci. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä puhun melkoisen lyhyesti, vaan aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Minä tässä tässä haluaisin muistuttaa, että Euroopan unioni on jo ja Eurooppa 400 vuoden ajan vastustanut orjuutta ja ihmiskauppaa. Ja meillä on jonkun verran kokemusta tästä asiasta. Jo ensimmäiset globalisaation kapitalistiset muodot tietyllä tavalla käyttivät hyväkseen ihmisten kauppaa. Ja globalisaatio kapitalisaatio ja kaiken markkinoille saattaminen ovat näiden uusien ihmiskaupan muotojen taustalla. Tässä tyydyn viittamaan vain tämän valiokunnan toimialaan liittyviin kysymyksiin, mutta on totta, että on pitää olla johdonmukaisempaa, erityisesti ulkoasiain osalta, sillä huomaamme, että tällä hetkellä me teemme kauppaa sellaisten maiden kanssa, ja tässä ajattelen Persianlahden maita, jotka kertakaikkisesti kieltävät ihmisoikeudet. Ja meidän pitäisi myöskin pohtia monikansallisten yritysten roolia. Usein ne ovat eurooppalaisia ja ne eivät kohtele erityisesti lapsia hyväksyttävällä tavalla, niitä lapsia, jotka tekevät tuotantotehtäessä töitä. Te viittasitte tässä kolmivaiheeseen strategiaamme, se mielestämme on hyvä strategia ja meidän täytyy todellakin lisätä ponnistelujamme, meidän täytyy pyrkiä auttamaan uhreja, erityisesti naisia ja lapsia. Sitten viimeinen sananen te viittasitte tähän jo. Me emme voi tällä hetkellä unohtaa näitä kymmentä tuhatta täysin kadonnutta lasta, jotka ovat kadonneet Euroopan unionissa, jotka ovat joutuneet jo epäilemättä kaiken tyyppisen hyväksikäytön uhreiksi. Tämä on jotakin, joka meitä kaikkia hämmästyttää, kuinka tällainen on mahdollista nykyisin Euroopassa – Kuinka on mahdollista, että 10 000 lasta huolimatta kaikista suojelun muodoista, joita meillä on äh, lainsäädäntöarsenaalissamme eri jäsenmaissa, katoaa. 10 000 lasta on kadonnut. Tämä mietintö on siis todella oikea-aikainen ja toivottavasti se herättää ihmisten omastunut. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Aukken. Jeg taler dansk også. <laughs> Det er mit eget sprog. Jamen, tak, øh, tak. Minä äh, puhun tanskaa. Se on Niin Kiitoksia. Puheenjohtaja haluaisin kiittää Miroslavia siitä, että voimme käydä tätä keskustelua. Se on mielestäni tärkeä keskustelu. Tärkeää on myös, että tunnistamme, että tässä on kyse myös ihmis kudosten kanssa käytystä kaupasta, koska tämä kauppa tulee varmasti lisääntymään, erityisesti munasolut. Ja sitten meidän täytyy katsoa, miten tämä vaikuttaa naisiin kohdistuvaan ihmiskauppaan. Niin monet ihmiset kuolevat, mutta eivät siksi, että meillä ei ole elimiä, heille tarjota, vaan kyse on sairaista ihmisistä, emmekä siksi saa pitää eh, elintä jonkinlaisena oikeutena. Olin on aina lahja, oli kyse sitten elävästä henkilöstä, joka eh, elimen luovuttaa tai kuolleesta luovuttajasta. Se on kuitenkin lahja se ei ole asia, että meidän pitäisi ajatella, että meidän velvollisuutemme on tarjota näitä elimiä ihmisille. Meidän on myös katsottava, miten elinluovutukset pitäisi järjestää. On useat asiat hyvin, mutta kuitenkin toisaalta on niin kovaa painostus, koska markkinat, jos nyt näitä, tätä termiä voidaan käyttää, koska markkinat tätä vaativat. Ja siksi tapahtuu näitä hirveitä rikoksia. Monet kollegathan tästä puhuivat. Rikokset, jotka kohdistuvat lapsiin, mutta on muitakin kauhistuttavia esimerkkejä kehitysmaista, jossa eh, irrotetaan munuaisia ja ihmiset sairastuvat. Meidän on sanottava, että tätä ei saa pitää oikeutena. Tämä ei ole asia, jota voidaan markkinoida saada, vaan se on lahja, eh, lahja ihmiseltä toiselle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat, minä tämä kauhistuttava ulottuvuus, siitä jo puhuttiinkin, tämän hetkin sen maahanmuuttavirtojen kauhistuttava ulottuvuus, nämä maahanmuuttavirrat, jotka tuovat Afrikassa ja Lähi-idässä, nostavat vielä eh, voimakkaammin esiin tämän eh, elinkaupan. Eh, elinkauppiaat varmasti hyödyttävät tätä valtaisaa maahanmuuttovirtaa, työntekijöitä ilman asiakirjoja, lapsia ilman identiteettiä, lapset, jotka ovat menettäneet vanhempansa ylittäessään Välimeren tai Saharan autiomaan ja heistä tulee helppo kohde elinkauppiaille. Meidän täytyy suojella näitä lapsia, mitä tulee Euroopan unionin prioriteetti. 2007 PH arvioi, että noin 50 prosenttia kaikista maksa ja munuaissiirrännäisistä tehtiin tin laittomilla elimillä, eli noin 5000 elintä. Ja tämä luku on kasvamaan päin. WHO on arvion mukaan noin viides osa näistä 70 000 elinsiirrosta vuosittain on elinkaupan tulosta. Ja meidän täytyisi siis paremmin valvoa tätä eh, elinkauppaa, niitä voin pystymme seuraamaan kaikki elimen alkuperää ja kuitenkin suojelemaan lahjoittajan henkilöyttä. Tässä tarvitaan kaikkia osapuolia ja meillä täytyy olla voima, vahvoja rangaistuksia elinkauppia. Meidän täytyy myös eh, kouluttaa lääkintähenkilökuntaa, koska kyse on myös lääkäreiden toiminnasta, lahjoitetaanko elin vai ei kuolevan tapauksessa. Lisäksi meidän pitäisi kääntyä kaikkien Euroopan unionin kaikkien maailman valtioiden puoleen, että allekirjoitettaisiin tämä yleissopimus elinkaupaa vastaan, jotta kaikki valtiot vastustaisivat eh, laitonta elikauppaa. No. Rapporteur pour ce très bon rapport et j'abonde totalement dans son sens. Il est nécessaire d'insister sur le fait que la traite d'êtres humains recoupe souvent les réseaux de prostitution. Eh, kiitoksia. Olen täysin Estilän kanssa samalla linjalla. On erittäin tärkeää, että ihmiskauppaan liittyy usein lapsikauppaa ja elinten kauppaa, ja siksi on erittäin tärkeää että koska me koskettavat kolmansia maita, meidän täytyy toimia myös ulkosuhteiden alalla. Esimerkiksi Ukrainan osalta äm, amerikkalaiset viranomaiset arvioivat riskin tasolle kaksi. Ja tämä koskettaa nimenomaisesti ihmiskauppaa. Terveysriskit ovat myöskin olemassa. Laiton elinten kauppa voi esimerkiksi levittää sukupuolitauteja meidän täytyy puuttua näihin mafiakaltaisiin verkostoihin. Erityisesti tässä kiittäisin, hyvät kollegat, sitä, että esittelijä korostaa lasten kauppaa, tuomista Eurooppaan ja adoptointikysymyksiä. Näiden ilmiöiden kautta me avaamme uusia linjoja lasten, tyttöjen ja naisten tuotteistamiselle ja kaupalle. Meidän täytyy vastustaa tällaista todellista markkinaa, jossa lapsi on jonkinlaisen toiveen kohde, jonka voi valita katalogista ja ostaa. Tämän tyyppisiä ilmiöitä Euroopan unionin ulkopuolella on jo olemassa ja myöskin erittäin huonoissa terveydenhuollisissa oloissa. For Puheenjohtaja kiittää tässä vaiheessa tukkeja lisäajasta. Nyt annan puheenvuoron komissio, mutta englannin kielellä, koska tästä lähtien meillä ei ole enää tulkkausta.